Herr äh, Kolleginnen und Kollegen, ich Arvoisat kollegat, saanen avata CD- ja AFET-valiokuntien yhteisen kokouksen ja kollegani Donjanin nimissä saaneen toivottaa tervetulleeksi kollega Olekasin. Hän valmistelee joulukuun tä- huippukokousta. Siellä on tarkoituksena keskustella juuri turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suurella jännityksellä odotamme tätä kyseistä huippukokousta. Ja mielenkiintoista oli havaita, miten Vilnassa – interparlamentaarinen kokous käsitteli tätä asiaa. Euroopan parlamentin oikeastaan kaikki parlamentit haluavat, että tällä alalla päästään eteenpäin. Tarkoituksena on osoittaa, miten puheenjohtajavaltio osaa ajaa näitä asioita, mutta me haluamme esittää myöskin omia toiveitamme yhtäältä sen että meillä olisi tietynlainen aikataulutus ja tiekartta sen, siihen liittyen, miten puolustusyhteistyötä voitaisiin tehostaa. Erityisesti rakenteellisella puolella tarvitaan tiivistettyä työtä. Ja lopullisena tavoitteena olisi valkoisen kirjan työstäminen. Sitten halukkaiden ryhmä on olemassa ja sitten on olemassa myöskin taisteluosastokysymys. Ja sitten myöskin kysymys Euroopan omasta teollisuus, puolustusteollisuudesta ja sen olemassaolon mahdollisuudesta. Mielestäni tämäkin on tärkeä asia. Kyse ei ole vain ainoastaan taloudellisesta, tärkeästä taloudellisesta ulottuvuudesta, vaan myöskin itsemääräämisoikeuteen liittyvästä kysymyksestä. Ja meidän täytyy varmistaa, että tai meidän täytyy muistaa, että komissio on tähän liittyen esittänyt myöskin erittäin mielenkiintoisen tiedonannon. Meillä on mielenkiintoisia konsepteja pöydällä ja me haluamme korostaa, että tällä asialla on keskeinen merkitys ja Euroopan unionilla on menestymisen mahdollisuuksia, mikäli se käyttää synergiavaikutuksia. Tällä hetkellä suurena ongelmana on kansallisten budjettien volyymin niukkuus ja minä uskon, että kansalaiset ovat pidemmällä, päässeet pidemmälle kuin poliitikot haluaisivatkaan. 70 prosenttia kaikista EUn jäsenvaltioiden kansalaisista toteavat, että me tarvitsemme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Mutta tätä ei välttämättä kaikissa hankintavirastossa kansallisella tasolla haluta oikein niellä purematta, jos nyt näin poliittisesti korrektilla tavalla tämän asian ilmaisen. Joten toivottavasti ministeri voi kertoa meille, miten tälle tielle yritetään päästä. Tulevalla viikolla tulemme hyväksymään myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän mietinnön. Ja siinä otetaan huomioon tämä juuri äsken mainitsemani asia vähän seikkaperäisemmin ja minä olen iloinen siitä, että ministeri on tänne, meidän vieraaksemme. Mutta ennen kuin annan vieraallemme puheenvuoron, niin puheenvuoron saa kollega Dajan. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Euh, Hyvät kollegat, puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitos, että olette tänään paikalla. Voin puhua äärimmäisen lyhyesti ensinnäkin sen takia, että ministerillä on tiukka aikataulu. Hänen täytyy välttämättä poistua paikalta kello 16, joten toivon, että meillä on tässä hedelmällinen keskustelu ja annan teille mahdollisimman paljon puheaikaa. Elmar parlamentin puolesta jo tiivisti ne haasteet, jotka kohdistuvat joulukuun huippukokoukseen. Meillä toki on tiettyjä huolia mielessämme, koska paljon käsiteltävää on, voi olla jopa liikaakin, ja pelkäämme, että aiheiden runsaus johtaa sitten siihen tilanteeseen, että tehdään vain joitakin päätöksiä, jotka ovat liian vähän konkreettisia. Parlamentissa monet meistä katsovat, että olisi jo aika olla tietoinen niistä haasteista, jotka meillä yhdessä on vastassamme puolustusalalla. Varmasti tästä omassa puheenvuorossanne puhutte. Haluaisin tuoda esille, että olemme saaneet parlamenttien välisessä konferenssissa oikein hyvän vastaanoton syyskuussa. Tämä tapahtui yhdessä ulkoministerikokouksen kanssa. Ashton, Fou Rasmussen Natosta olivat mukana tässä äärimmäisen mielenkiintoisessa keskustelussa ja tämä oli hyvin järjestetty tapahtuma. Euroopan parlamentti oli edustettuna oikein hyvällä tasolla. Aina näin ei ole kansallisten parlamenttien osalta. Tämä on kuitenkin todettava. Meillä ei ole mitään kaduttavaa tässä konferenssissa, se sujuu hienosti. Haluaisin mainita myös Liettuan kiinnostuksen eurooppalaisiin operaatioihin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla Atalanta, Malin operaatio, jossa olette mukana, ja myös entisen Kosovon operaatio. Olemme teidän kauttanne pahoitelleet niitä menetyksiä, kuolemantapauksia, joita Pohjois-Kosovossa on ollut. Mikään unionin operaatioista, edes siviilioperaatio, ole vaaraton. Usein kuulemme kritiikkiä näistä operaatioista siihen suuntaan, että operaatiot eivät ole riittävän kunnianhimoisia ja tavallaan olisivat turhia tästä näkökulmasta. Kuitenkin niiden ihmisten, jotka kentällä toimivat, heidän sitoumuksensa ja kunnianhimonsa muistuttavat äh, meille jatkuvasti siitä, että mikään operaatio ei ole riskitön. Aina toimitaan epävakaassa ympäristössä ja sen takia nämä operaatiot onkin käynnistetty. Ikävä kyllä tästä äh, Kosovon tapahtumat meitä muistuttavat, nämä traagiset tapahtumat. Ja Liettualaiset, poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset, sotilasviranomaiset ovat mukana näissä EUn operaatioissa. Olkaa hyvä, herra ministeri, teillä on puheenvuoro. Gerbimi pirmininkai, ponas Donjan, ponia Brook. Arvoisa puheenjohtaja, herra Donjan, herra Brook, hyvät parlamentin jäsenet ja arvoisat vieraat. Oikein paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Minulle on suuri ilo olla täällä tänään puhumassa Euroopan parlamentille täällä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa. Tämä on ensimmäinen tilaisuuteni täällä ja kiitän kovasti siitä, että minulla on nyt mahdollisuus puhua teille ajatuksista, niin me eh, Euroopan puolustuksessa. Minä itse olen parlamentissa ollut, Euroopan parlamentissa useamman vuoden, myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa, joten tunnen oloisan, oloni kotoisaksi täällä. Minä tapasin jotkut teidästä Vilnassa, niin kuin puheenjohtaja sanoi. Kyseessä oli parlamenttien välinen kokous, joka koski turvallisuutta ja puolustusta. Erittäin merkittävä kokous. Toivottavasti te saitte hyviä mahdollisuuksia, ei pelkästään keskustella, vaan myös ähm, tutustua Vilnaan ja ehkä ehditte käydä muissakin kaupungeissa. Ja minä todella toivon, että teillä oli, te saitte mukavan vaikutelman Vilnasta. Kutsuisin mielelläni teidät sinne uudestaan. Nämä kuusi kuukautta ovat olleet hyvin tärkeät kuukaudet Liettualle, meidän hallituksellemme ja kansalaisillemme. Euroopan unionin puheenjohtajuus on yksi sellainen asia, josta olemme parlamentin opposition kanssa täysin samaa mieltä. Paljonkaan ei ole sellaisia asioita, joista olemme näin yksimielisiä. Myös virkamiehistömme on ponnistellut paljon ja sanoisin, että tässä on todellakin töitä tehty tämän kauden hyväksi. Me olemme jo puheenjohtajakauden puolivälissä, eikä meillä ole ollut mitään isompia huolia sinänsä. Varmasti neuvostolla on vahva kannanotto myös tällä kaudella ja minä toivon, että Eurooppa tuntee tällä tavoin, saa tutustua Liettuaan paremmin ja oppii lisää meidän historiastamme tämän puheenjohtajakauden aikana. Minä olen optimisti ja minä toivon vielä, että tästä tulee hyvin merkittävä kausi meille. Edessämme on tästä hyvä tulevaisuus. Nyt ähm, aion puhua teille äh, turvallisuus- ja puolustusalalla Liettuan äh, toimista, äh, myös siitä, miten olemme täytäntöön yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Meillä on ollut yhteisiä seminaareja myös Ranskan kanssa Pariisissa ja tänään menen vielä Lontooseen osallistun Liettua UK-seminaariin, jossa puhutaan EUn yhteisistä taisteluryhmistä ja tämä kaikki on on yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka jollakin tavoin liittyy joulukuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Minä voisin mainita myös sen, että Liettua on tällä hetkellä ähm, maa, jolla äh, on tosiaankin puheenjohtajuus, mutta sillä on hyvin ähm, aktiivista äh, YUT, yhteistä turvallisuus- puolustuspolitiikan toimintaa. Me olemme tällä hetkellä hyvin monessa operaatiossa mukana 120 Liettuan sotilasta yhdessä, yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan Latvian Alankomaiden Ruotsin kanssa. Me olemme olleet mukana myös Atalanta-operaatiossa, samoin kuin koulutusoperaatiossa Malissa, YK humanitaarisessa toimissa meille tämä on mahdollisuus muokata EUn prioriteetteja, mutta tällä tavoin voimme myös osallistua aktiivisemmin aikaisempien politiikan alojen äh, toimintaan. On aina hyvin vaikea puhua, äh, tai aina on hyvin äh, ylevää puhua näistä saavutuksista. Siitä huolimatta, niin kuin olette huomanneet, meillä on tietynlainen pessimismin vaihe meneillään Euroopassa ja meillä on kustannuksia leikattu. Ja tällä hetkellä meillä on tarvittavien resurssien ja saatavissa olevien resurssien välillä valtava kuilu. Ja usein tilanne ei tästä suinkaan parane. Kun nyt katsotaan talouskriisiä, niin useimmissa Euroopan maissa on nähty se ja sen seuraukset ja tiukan budjettipolitiikan seuraukset. Myös elpyvässä taloudessa mahdollisuudet ovat hyvin rajoittuneet, koska monissa maissa on alijäämäiset budjetit. Sitten puolustuksen rahoituksesta. Jos vahvistamme sotilaallista kykyämme ja saamme aikaa myös Euroopan puolustusteollisuuden elpymiseen käytännössä, se onnistuu ainoastaan siinä vaiheessa, kun onnistumme puolustusmäärärahojen käytössä 2005-2010 pudotusta 10 prosenttia ja 2010-2013 kaudella yhtä paljon. Eli viime vuosina kulutus on todellakin edennyt tähän suuntaan ja sillä on omat seurauksensa ei ainoastaan puolustusteollisuudelle, vaan myös sille, mikä on Euroopan asema eh, maailmassa. Eh, nyt on aivan fakta, että joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa pitää kiinnittää huomiota nimenomaan rahoituskysymyksiin. Tällä hetkellä Euroopan maat eh, meissä mm, Meillä viitataan usein sotilaallisen kapasiteetin kehittämiseen. Me itse asiassa puhumme emme niinkään kehittämisestä, vaan ennemminkin siitä, miten hoidetaan tämä alamäki. Joten tästä syystä meillä on useita hankkeita meneillään. Ja tämä minulla oli mielessäni aikaisemminkin, kun sanoin, että Euroopassa on paljonkin puhuttu ja liioiteltu sitä, minkälaisia vaikutuksia on silloin, kun puhutaan siitä, mikä on kuilu tarvittavien määrärahojen ja myönnettyjen määrärahojen välillä. Tarvitaan älykästä politiikkaa, jos halutaan säästöjä saada aikaan. Esimerkiksi puolustusviraston analyysi osoittaa, että eh, puolustusvoimat ovat edelleen hyvin merkittävä energiankuluttaja eh, jäsenmaissamme. Tätä kautta voidaan saada aikaan säästöjä ja varoja voidaan säästää niin, että käytetään tiloja tehokkaammin, käytetään vähemmän polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja ja vastaavia toimia. Ja toinen merkittävä tehtävä Eurooppa-neuvostossa on Euroopan turvallisuusstrategian läpikäyminen. Tämä pitäisi aloittaa joulukuussa ja silloin vietämme kymmenvuotispäivää Euroopan turvallisuusstrategian alalla. On tietenkin hyvä aina käydä näitä asioita läpi, mutta tämä ei kuitenkaan ole kaikista tärkein asia. Meillä on äh, tällä hetkellä Eurooppa äh, ei ole koskaan ollut näin äh, vauras, niin turvallinen ja näin vapaa. Ensimmäisen vaiheen 1900-luvun alun väkivaltaisuudet ovat johtaneet rauhavakauden vaiheeseen. Voimmeko tätä kautta myös heijastella turvallisuusstrategiaa? Viime vuosina maailma Euroopan ympärillä on tullut vähemmän turvalliseksi ja radikaalimmaksi. Kuitenkin Euroopasta on tullut sisäänpäin kääntyneempi. Se on poliittisesti vähemmän kunnianhimoinen ja sotilaallisesti vähemmän kyvykäs hoitamaan niitä haasteita, joita on edessä lähinaapurustossa. Kun käydään strategiaa läpi, Euroopan pitäisi ottaa huomioon myös se, että tulevaisuudessa kansalaiset ovat alttiina, ei ainoastaan naapurimaiden uhille. Meidän pitää muistaa, että Yhdysvallat, joka on jo kymmenien vuosien ajan pitänyt joukkojaan Länsi-Eurooppaa on läsnä monessa maanosassa. Ja siitä syystä Euroopan pitäisi miettiä myös globaalia rooliaan, myös ajatellen sotilasjoukkojaan silloin, kun puhutaan strategiasta ja sen täytäntöönpanosta. Mainitsisin vielä nousevat uudet uhat, jotka liittyvät verkko- ja energiaturvaan. Niitä ei juurikaan mainita nykyisessä strategiassa, mutta ne ovat hyvin relevantteja kysymyksiä meille ja naapurimaillemme, monille Euroopan maille. Varmasti olette kuulleet äskettäin perustetusta Naton verkkoturvallisuuskeskuksesta Tallinnassa – ja Vilnassa avatusta energiaturvakeskuksesta. Mm, ne puuttuvat meidän alueemme uhkiin ja myös muiden alueiden uhkiin. Viittaan vielä näihin nouseviin haasteisiin tuleva, tulevissa puheeni osissa. Tässä on nämä viimeisiä, viimeisinä vuosina ollut merkittäviä muutoksia ja Euroopan neuvoston pitäisi nyt todellakin olla johtajana, kun halutaan tämä päivittää EUn turvallisuusstrategia-asiakirjaa. Mitä tulee sitten turvallisuuskumppanuuteen, se on kolmas aiheeni puolustusrahoituksen ja turvallisuusstrategia uudistuksen jälkeen. Nämä ovat asioita, jotka pitää ottaa esiin Eurooppa-neuvoston joulukuisessa kokouksessa. EUn kumppanuus turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Tiedätte hyvin, että Itäinen kumppanuus on merkittävä kysymys tällä kaudella. Me toivomme, että ensi kuussa pidettävä itäisen kumppanuuden kokous onnistuu siinä, että saamme aikaan assosiaatiosopimuksen Ukrainan kanssa ja aloitamme tällaisen sopimuksen käynnistyksen Moldovan ja Georgian kanssa. Nämä sopimukset, niissä ei puututa suoraan turvallisuuteen ja puolustukseen. Ne ovat hyvin pitkäaikaisia ja kattavia sopimuksia. Niillä on merkittäviä vaikutuksia myös Euroopan turvallisuuteen. Niinpä on tärkeää ottaa mukaan Ukraina myös integraatioprosessiin. Tämä tarkoittaa geopoliittista siirtymää, kun katsotaan EUn itäistä kumppanuutta ja naapurustoa. Toisaalta Euroopan unioni ei, täytä, ei käytä kaikkia mahdollisuuksia, kun katsotaan sen kumppaneita turvallisuus- ja puolustusalalla. Me, meillä ei ole kaikkien naapureidemme kanssa mitään säännöllistä turvallisuusvuoropuhelua. EUn operaatiot ovat tässä suhteessa myös puutteellisia. Monet jäsenvaltiot voisivat ottaa mukaan kumppanuusmaiden edustajia silloin, kun heillä on operaatioita. Tähän ei menisi välttämättä paljonkaan ylimääräistä rahaa. Aivan yleisesti ottaen mm, esimerkkinä mm, NATO-operaatioista on mm, Afganistan. Kyse on e- Euroopan unionin sotilaallisista toimista, joilla katsotaan olevan hyvin vähän arvoa sinänsä, eivätkä ne ole osa naapuruuspolitiikkaa. Useamminkin tällaista yhteistyötä tapahtuu ad hoc pohjalta ja kumppanit ovat <clears throat> mukana ainoastaan EU-osana. Tästä esimerkkinä käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kun kumppanimaa ja EU-jäsenvaltio tarjoavat samantyyppisiä mahdollisuuksia ja joukkoja EU-operaatioon. Silloin EU-maa saa prioriteettiaseman ja niinpä <clears throat> voidaan tulla tilanteeseen, että 28 maata eivät välttämättä voi tarjota tällaista tarvittavaa tukea, jota haetaan. Onko realistista odottaa, että maat, kuten Georgia ja Moldova, joilla, jotka haluaisivat osallistua EUn operaatioihin, voisivat tarjota tämän tyyppisiä mahdollisuuksia? Eivät tietenkään. Niinpä meidän täytyy katsoa, millä tavoin EU-maille voitaisiin antaa tässä etuasema. Toinen asia on sitten yksityisten yritysten mm. käyttö siinä tapauksessa, että äh, muita keinoja ei ole käytettävissä. Äskettäin Malissa äh, lain, äh, vuokrattiin puoliksi vuodeksi vielä miljoonalla helikopteripalveluita – Euroopan unioni ei kuitenkaan ole lähestynyt kumppaneitaan, jotka olisivat ehkä voineet tarjota paljon paremmin ehdoin näitä palveluita. Meidän puheenjohtajakaudellamme me olemme painottaneet sitä, miten tärkeää on yhteistyö kumppaneidemme kanssa, varsinkin naapureiden kanssa – sen pitäisi olla itse tarkoituksellista jopa tämän yhteistyön, ja sitä kautta muovataan myös turvallisuusympäristöä. Toisaalta kun investoidaan siihen, että vahvistetaan puolustusyhteistyötä, investointi on aina hyvä, ja se on hyvä jo näinä budjettikurin aikoinakin. Sitten uudet nousevat haasteet. Tämä on aihe, josta Euroopan neuvoston pitäisi keskustella syvemminkin ja olen viitannut tähän jo Euroopan turvallisuusstrategian uudistuksen yhteydessä. Me katsomme näitä nousevi, kutsumme niitä nouseviksi haasteiksi, mutta ehkä meidän ei pitäisi enää kutsua niitä nouseviksi, koska ne ovat nousseet tässä jo vuosikymmenen ajan me voisimme löytää paremman nimityksen. Liettua ja muut maat, jotka liittyivät 2004, meidät tunnetaan edelleen uusina jäsenmaina, vaikka EU on laajentunut kaksi kertaa jo tämän jälkeen. Kun katsomme nyt näitä turvallisuusuhkia, viittaamme lähinnä verkkoturvallisuuteen ja energiaturvallisuuteen – se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla hyvin monimuotoisia vastauksia näihin uhkiin, jotka nekin ovat hyvin monimuotoisia. Tässä kyse on hyvin kohdennetuista investoinneista, aktiivisesta diplomatiasta, pelotteista ja vastauksista. Tällä hetkellä Euroopan unioni pystyy paremmin kuin kukaan muu olemaan johtajana tällaisissa kysymyksissä, kun puhutaan verkoturvallisuudesta tai energiasta. Tietenkin tässä täytyy olla tiiviissä yhteistyössä muiden maiden ja muiden järjestöjen kanssa, Naton kanssa varsinkin. Ja nyt on perustettu todellakin nämä osaamiskeskukset Vilnaan ja Tallinnaan. Ja haluaisin, että asetetaan hyvin kunnianhimoiset suuntaviivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa. Ja lopuksi vielä puhuisin myönteisempään sävyyn turvallisuuden ja puolustuksen alalla Eurooppa pystyy tekemään enemmän kuin se ajattelee pystyvänsä. Pessimismi tarttuu ja on helppo unohtaa, että aivan viime aikoihin asti 50 000 Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukkoja oli Afganistanissa vuodesta 2005. Tämän vuoden syksyyn asti Liettua johti jälleenrakennusjoukkoja Afganistanissa. 2011 Euroopan maat olivat vastuussa siitä, että su- suoritetaan ähm, suuri enemmistö Naton ähm, operaatiosta Libyassa. Tänä vuonna äh, Serval-operaation aikana Malissa Ranska yksinään pystyi lähettämään sotilasjoukkoja, jotka olivat usean monta kertaa isommat kuin EUn joukot. Usein puhutaan, että poliittista tahtoa puuttuu, ja me voimme taas huomenna puhua näistä kysymyksistä Lontoossa. Me keskustelemme EUn taisteluryhmistä ja me emme onnistu näiden joukkojen lähettämisessä, mutta pitäisikö meidän edelleen investoida näihin joukkoihin? niitä, näitä taistelujoukkoja on verrattu Moskovan saarin joukkoihin, mutta olen joka tapauksessa vakuuttunut siitä, että silloin kun tilanne on kriittinen EUn unionin jäsenvaltiot ja joukot pystyvät toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Pystyvät edelleen, sanoisinkin saattaa olla, että tämä kyky menetetään ja siitä syystä on hyvin tärkeää, että joulukuun neuvostokokouksessa annetaan tähän uutta pontta ja asetetaan myönteisiä äänenpainoja. Liettuan puheenjohtajisto ja puheenjohtajakauden tiimi edelleen puuttuu näihin kysymyksiin ja minä luotan siihen, että tämä alivaliokunta aktiivisesti tukee jäsenvaltioita – näinä vaikeina aikoina. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja jos on aikaa, niin vastaan mielelläni kysymykseen. Meidän täytyy lähteä täältä junalla eteenpäin Lontooseen ja valitettavasti ei juna odota, ei edes puolustusministeriä. Kiitos. <coughs> Monsieur ministre, merci. Arvoisa ministeri, kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, joka oli vakuuttava. Ja siihen kai se pyrkikin. Useaan otteeseen tässä alivaliokunnassa olemme nostaneet esille tukemme ja kiinnostuksemme juuri teidän mainitsemiin seikkoihin. Kehittelitte ajatusta siitä, että tarkistetaan ja päivitetään eurooppalaista turvallisuusstrategiaa omissa päätöslauselmissamme. Me puhumme valkoisesta kirjasta. Se ei niinkään olisi mikään lopputulos, vaan pikemminkin metodologia, jonka kautta päästään eteenpäin. Emme me mitään valmista ratkaisua odota joulukuun kokouksesta, vaan odotamme pikemminkin sitä, että prosessi saadaan liikkeelle – käyntiin, jotta Eurooppa saa määritellyksi omat prioriteettinsa, saa listatuksi, luetelluksi uhkat, jotka liittyvät turvallisuuteen, ja saa laadituksi todellisen strategian. Tätä vaadetta me omassa työssämme jatkuvasti esitämme. Kuuntelin äärimmäisen huolellisesti teidän pohdintojanne naapuruuspolitiikasta ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja siitä, että sen pitäisi olla yksi naapuruspolitiikan ulottuvuuksista. Itäisen naapuruston maat ja myös Välimeren naapuruston maat vaativat tavallaan samantapaista lähestymistapaa. Vaaditaan välineitä, vaaditaan varoja. Näistä asioista ei voi keskustella aivan miten, miten sattuu, vaan meillä on tutkittavia asioita sen suhteen, ketkä osallistuvat operaatioihin, miten niihin osallistutaan. Meillä on esimerkiksi Afganistanin NATO-operaatio, ja tästä me voimme kyllä ottaa jossain määrin myös oppia ja inspiraatiotaan EU-ssa. Edustaja Gaaler. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Kaikki tunnustus kuuluu teille ja puheenjohtajavaltiolle. Tämä on ensimmäinen puheenjohtajuuskautenne ja erityisesti tällä nimenomaisella alalla ja Vilnan kokoukseen on jo viitattu ja mielestäni on ihan paikkansa pitävä fakta, että meidän tulisi poliittisestikin tukea tätä puheenjohtajuuskautta, sillä me tiedämme, että suuret naapurimaat kohtelevat teitä kaltoin. Tällaisiin asioihin pitäisi puuttua mitä pikin miten, joten kiitokset tästä päättäväisyydestä. Te viittasitte jo näihin ongelmallisiin kysymyksiin. Sanoitte, että Euroopan ympäröivä maailma on muuttunut vähemmän turvalliseksi ja vuosina 2005-2013 välisenä aikana budjettia on leikattu 30 prosentilla ja se ei ole oikea vastaus tähän haasteeseen. Rivien välissä annoitte ymmärtää, että ikään kuin vain sanottaisiin jotain, mutta kaikki mitä on sanottu, niin ei välttämättä toteudukaan. Ja tästäpä syystä toivonkin, että huippukokouksen aikana johtajat päättävät ja alaiset sitten myöskin ryhtyvät tuumasta toimeen ja minä todellakin toivon, että huippukokouksessa tulee menestyksekäs. Nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Yhtäältä näihin taistelujoukkoihin liittyen, uskotteko te, että me hyväksymme uudenlaisen konseptin huippukokouksen yhteydessä, eli uusi taisteluyksiköiden konsepti, toimintamalli, vai onko kyse vain uudesta mandaatista konseptin työstämiseksi myöhemmässä vaiheessa? Ja mitä tulee eurooppalaisen turvallisuusstrategian tarkas, tarkistukseen, kuulin neuvoston puolelta nyt ensimmäistä kertaa tällaisesta mahdollisesta mallista. Viittasitte tähän kymmenenteen vuosipäivään. No parlamentille kävisi mikä tahansa päivä, kunhan päästäisiin vain eteenpäin, mutta mikä etteikö tämä kymmeneskin vuosipäivä tähän sovellu mainiosti. Sitten rahoituskysymyksiin liittyen tähän Ateenan mekanismiin liittyen. Viime vuonna tarkistuksia tehtiin vain rutiininomaisesti pääsemättä yhtään mihinkään. Eli mitään uusia mekanismeja Ateenaan järjestelmään ei otettu mukaan, kuten esimerkiksi kuljetuskapasiteettien kasvattaminen ihan konkreettisena esimerkkinä. Miltä tällä hetkellä tilanne näyttää? uudistetaankohan tätä laisinkaan. No, eiköhän tämä riitä tältä erää. Kiitoksia. Olemme useita kysymyksiä tässä yhdessä. Edustaja Paleskis. Oh. Norėčiau kreiptis gimtaja kalba į ministrą ir padėkoti už. Haluaisin käyttää äidinkieltäni. Haluaisin kiittää ministeriä hänen pitämästään puheenvuorossa, jossa nostettiin esille useita ongelmia ja myös useita ehdotuksia. Toivon, että saamme myös vastauksia näihin kysymyksiin. Ministeri mainitsi sen, että meidän on tehtävä EUn kumppaneiden kanssa yhteistyötä ja on myös määriteltävä prioriteetteja. Onko liet tuolla minkäänlaisia esimerkkejä siitä, missä me olisimme toimineet esimerkkeinä. No sitten joulukuun huippukokous Vilnassa. Haluaisin kysyä teiltä, herra ministeri, me altistumme uuden tyyppisille uhkille, jotka ovat hyvin tärkeitä, mutta niiden lisäksi keskityttekö myös niin sanottuihin vanhoihin uhkiin, joita EU ja maailma ovat kohdanneet uudemman kerran viime aikoina. Ja mitä ne ei ole kuitenkaan juuri tehty, esimerkiksi eh, ilmastonmuutokseen. Ajattelin kiinnittää huomioon myös tällaisiin kysymyksiin. Kiitos. Merci, eh, monsieur Lisek. Edustaja Lisek. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri te tulette ähm, tänne matkalla Lontooseen ja minä haluaisin kysyä teiltä kysymyksen ajatellen yhteistä äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Oletteko sitä mieltä, että tässä tilanteessa, jossa yhdistynyt kuningaskunta vastustaa äh, yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä, ja eh, tai ainakin vastustetaan sitä, että tästä tulee yhteisöpolitiikkaa. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi hoitaa tätä politiikan alaa ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa. Jos siis halutaan yhteistä eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, pitäisikö mennä eteenpäin, vaikka eh, yhdistynyt kuningaskunta on sitä vastaan? Ja sitten toinen kysymys. Se liittyy Yhdysvaltoihin ja meidän amerikkalaisiin kumppaneihimme. He ovat painottaneet viime kuukausina, että puolustusbudjetin leikkaukset vaikuttavat kielteisesti Euroopan unionin puolustuskykyyn, samoin kuin mahdollisuuksiin lähteä operaatioihin mantereen ulkopuolelle. Pitäisikö odottaa, että tästä asiasta sanotaan jotakin tiukasti seuraavassa huippukokouksessa. Merci. Et enfin, monsieur... Kiitos, edustaja Kelan. Niin, eh, I'm very much in... Kiitoksia. Tämä oli hyvin inspiroiva, kattava puolustuspoliittinen alustus. Olemme pitkälti samaa mieltä kanssanne. Viittasitte kahteen asiaan, näihin yhteisiin toimiin ja sitten leikkaukset puolustusbudjetissa. Niin sanot, että mitä pitäisi tehdä nyt, kun leikkauksia koko ajan lisätään. Sanoitte Vilnassa, että joulukuussa huippukokouksessa voidaan todellakin sitoutua tähän puolustuspoliittiseen ulottuvuuteen. Ja nyt kysyisinkin, että aikooko, aiotaanko huippukokouksessa päättää siitä, että puolustusministerit voisivat sääntömääräisesti kokousta ja olisiko tällainen sitoutuminen tähän puolustuspoliittiseen kapasiteettiin Tarkoittaako tämä sitä, että tämä ei ole ollut vielä tähän asti sellainen sitoutunut lähestymistapa. Onko tämä nyt todellinen muutos vaiko pelkkää kosmetiikkaa? Ja sitten kysyisin näistä Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi puuttua päättäväisemmin tähän Venäjän mukaan tuloon, koska Venäjähän pitää oikeutenaan puuttua myöskin näiden naapurivaltioiden toimiin, kun siellä omia kansalaisia asuu. Kiitoksia. Vielä yksi kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa. En minä pyytänyt puheenvuoroa. Minä niin tässä täytyy tietenkin aikaa säästää, koska ministerillä on aikamoinen kiire. Minä turhaan halunnut pyytää puheenvuoroa. Enkä ne olisi muuten pyytänytkään puheenvuoroa, mutta olen sitä mieltä, että tässä on ikään kuin yhteensattuma ja olenko minä tässä nyt ainut etelän ääni? Täällä puhutaan nämä pohjoisesta ja Keski-Euroopasta, mutta Euro- Etelä-Eurooppa on olemassa myös ja tässä on, te, teidän maanne on pohjoisesta ja itse olen etelästä. Ja meidän on kuitenkin yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ja näin haluaisin kiittää siitä, että tulitte paikalle ja tällä tavoin edellisen puhujan kanssa menen samoilla linjoilla ja kiitän myös puheenjohtaja Danjania tästä valkoisen kirjan ajatuksesta. Kiitos. Tai ačiū gerbimi kolegos už klausimus ir už palinkėjimus ir pritarimus. Dabar pabandysime. Kiitos kollegat näistä kysymyksistä. Yritän vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin edustaja Gaaler taistelujoukoista ja uudesta lähestymistavastamme. Minusta meidän on todella hyvin selkeästi määriteltävä tavoitteemme ja pyrkimyksemme, miten me haluamme käyttää näitä taistelujoukkoja. Sinä aikana, kun nämä taistelujoukot ovat olleet olemassa, niin niillä on ollut vaikutusta myös muiden maiden sotilasvoimiin, mutta ei voida kyllä sanoa, että niitä olisi hyödynnetty maksimaalisesti. On päätettävä Käytetäänkö näitä joukkoja ja millaisissa tapauksissa? Nyt Euroopassa valitsee rauha, niille ei ole tarvetta, mutta täytyy keskustella kumppaneiden kanssa tulevaisuudesta. Mitkä ovat ne mahdollisuudet, jolloin näitä taistelujoukkoja käytettäisiin? Eli onko sitten kyseessä miinus vai vai plusmuodostelma. No sitten Euroopan unionin turvallisuusstrategia ja sen päivittäminen olisi merkittävä askel eteenpäin, jos huippukokouksessa tehtäisiin päätös siitä, että päivityksessä huomioitaisiin uuden tyyppiset uhkat, jotka minäkin mainitsin, ja myös uudet mahdollisuudet, joita Euroopan unionilla on käytössään. Rahoituksen osalta minun näkemykseni on sellainen, että on löydettävä tasapaino jäsenvaltioiden rahoituksen ja toisaalta Euroopan unionin tason rahoituksen välillä. Näin pääsisimme oikeanlaiseen tasapainoon, todelliseen tasapainoon, ja voisimme todeta, että jäsenvaltiot osallistuvat omalla panoksellaan, ja Euroopan unioni sitten antaa oman tukensa Mainitsitte esimerkiksi tämän kuljetuksiin liittyvän ongelman. Sekin voitaisiin tätä kautta ratkaista. Sitten Paletskisin kysymys, joka liittyy suuren naapuriimme. Toistaiseksi esimerkit eivät ole olleet sen suuntaisia, että tämä olisi ollut Euroopan unionin politiikan mukaista, mutta Totta kai voimme puhua vain omasta osallistumisestamme yhteisiin Naton operaatioihin. Meillä on Afganistanissa jälleenrakennustyötä, jossa olemme mukana. Teemme siellä Yhdysvaltojen tiimin rinnalla työtä. Sitten siellä on myös esimerkiksi ukrainalaisia, jotka tekevät tätä työtä. Näitä esimerkkejä me haluaisimme hyödyntää niin, että tätä voitaisiin käyttää mallina myös EUn operaatioissa. No sitten Vilnan marraskuun kokous. Itäinen kumppanuus ja uhkat, jotka mainitsitte. energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat aiheita, jotka mainitsin. Totesin, että sotilasvoimat armeija on energian suurin käyttäjä maassamme ja tällä energian käyttämisellä on myös huomattava vaikutus ilmastoon. Jos paneudumme tähän aihe- aiheeseen syvällisemmin ja niin onnistumme käyttämään energiaa tehokkaammin ja toisaalta myös säästämään sitä, niin Tuloksena olisi parempi tulos ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta. No sitten Lisekin kysymys, joka liittyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja siihen, että siellä kenties vastustetaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä. Sanoisin kyllä, että meillä on hyviä kokemuksia – yhteistyöstä Yhdistyneen kuningaskunnan sotilasvoimien kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä aivan erityisesti taistelujoukkojen osalta. Yhdistyneet, yhdistynyt kuningaskunta on taistelujoukko työn johdossa ja kaikki haluamme edesauttaa tämän työn etenemistä. Sanoisin, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun onnistumme tekemään yhteistyötä, niin löydämme myös yhteisiä yhteyksiä, tehtäväkenttiä ja niin edelleen. Me kaikki uskoakseni olemme kiitollisia Yhdysvalloille – siitä, minkälaista mallia tai esimerkkejä ne ovat meille osoittaneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Jopa talousvaikeuksien aikana äh, rahoitus on kuitenkin säilytetty puolustuspolitiikan alalla. Uskon, että nyt on oikea aika myös Euroopan unionille toimia tähän suuntaan. Meidän on huolehdittava turvallisuudesta ja puolustuksesta paljon tehokkaammin kuin, kuin tähän saakka. Tämä pätee myös Liettuaan. Ei voida vain tuudittautua siihen ajatukseen, että Yhdysvallat puolustaa meitä. Kiitos kaudista sanoista yhteistyöstämme kauden aikana. No sitten tämä kasvojen kohotus. Onko tämä verkkää kosmetiikkaa? Kyllä sanoisin, että meillä on ollut myös ihan vakaviakin tapauksia. Kyllä kasvojen kohotusta tai tällaista kosmeettista leikkaustoimintaa tehdään myös esimerkiksi lapsille niin, että he saavat elämänsä takaisin. Ei kyseessä ole pelkä kosmetiikka. No, kun puhutaan eurooppalaisista pyrkimyksistä ja kunnianhimoisista tavoitteista, niin totta kai on aina vaikea ennustaa tulevaa, mutta olemme saaneet tukea meidän pyrkimyksellä sen, sen suhteen, että turvallisuusstrategia päivitettäisiin. No sitten Venäjän sotilastrategiaan. Venäjä, Venäjällä, aivan niin kuin millä tahansa maalla, on oikeus toimia, harjoitella silloin, kun se katsoo sen tarpeelliseksi, mutta tämän toiminnan pitäisi olla avointa niin, että se ei uhkaa naapureita. Tässä meillä on ollut jossain määrin erilainen lähestymistapa kun ajatellaan esimerkiksi terrorismivastaisia operaatioita, niin ne ovat olleet vain pienessä osassa, kun ajatellaan koko operaatiota. No sitten sitten kun ajatellaan numeroita ja määriä, olemme kuulleet eri tahoilta erilaisia numeroita ja se, mitä me olemme saaneet tietää, taisi sekin olla erilainen määrä kuin mikä todellisuudessa oli kyseessä. Sanoisin, että että Venäjä on myös maa, missä itse olen syntynyt ja haluaisin todellakin, että me pääsemme eteenpäin ystävien kesken. Kiitos. Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Kiitos herra ministeri, kiitoksia kovasti. Tämä oli hienosti ajoitettu puheenvuorojen vaihto. Kuitenkin menimme asioihin syvällisesti ja tästä voin teitä kiittää. Me tapaamme, näemme pian, mitä näissä huippukokouksissa tapahtuu. Mehän käsittelimme myös itäisen kumppanuuden huippukokousta, joka on aivan erityisessä roolissa teidän kaudellanne. Puolustushuippukokous on riittävän harvinainen tapahtuma, jotta siihen kohdistuu suuret odotukset. Toivottavasti odotukset eivät ole liian korkeilla. Tässä valiokunnassa usein joudumme hieman erittelemään näitä tavoitteita, jotta ne eivät sitten nouse liian korkealle ja eivät jää vähän haavekuviksi. Vaan todella toivomme konkreettisia tuloksia huippukokoukselta. Niitä me todennäköisesti tarvitsemme, jotta pääsemme eteenpäin tässä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Kiitos jota, joka tapauksessa käynnistänne. Hyvää matkaa Lontooseen. Älkää unohtako mainita brittikollegoille, että olemme valmiita kuuntelemaan myös heidän näkökulmiaan ja haluamme tietää, miten britit suhtautuvat tähän huippukokoukseen. Monet täällä ajattelevat, että todellinen eurooppalainen puolustuspolitiikka ei voi toteutua ilman yhtä suurinta puolustusalan toimia Euroopassa, eli yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kiitos vielä kerran käynnistänne ja toivottavasti tapaamme jälleen pian. Kiitos. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Euh, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, jatkamme työtä. Meillä on näkemysten vaihto Euroopan unionin operaatiosta, joka on varsin tuntematon, mutta kuitenkin ainakin virtuaalisesti tärkeä. Kyseessä on operaatio Libyassa. Ennen kaikkea haluan pahoitella operaation päällikön poissaoloa. Eversti Hartikainen ei ole paikalla, hän on Tripolissa. Hieman hurjien tapahtumien takia viime viikolta varmasti olette tästä kuulleet. Tilanne on äärimmäisen epävakaa, joten on hyvä, että Eversti on paikalla Tripolissa. Meillä on kuitenkin paikalla Hans-Jörg Haber, joka on tuttu vierasvaliokunnassamme ja hän on siviilikriisinhallinnan johtaja Hänen kanssaan varmaan, varmaankin käsittelemme Tripolin tilannetta ja epävakautta siellä, mutta aivan erityisesti käsittelemme tätä EUBAM-operaatio Libyaa. Kyseessähän on rajavalvonnan avustusoperaatio. Mandaatti annettiin EUn hoidettavaksi oikeastaan ennen konfliktien varsinaista loppumista. Pariisin konferenssissa – YKn alaisuudessa jaettiin tehtäviä, joiden tarkoituksena on äh, tehdä Libyasta turvallisempi näissä oloissa. Ja EUn tehtävänä on rajavalvonnan avustaminen. Tämän jälkeen vastaan on tullut paljon ongelmia. Pääongelmana oikeastaan on ollut selkeästi tunnistettavien kumppanien puute. Tarvitsemme valtiotoimia, valtiotahoa mukaan tähän yhteistyöhön. Ymmärrän, että nämä ongelmat jatkuvat. Epävakaus institutionaalisesti on edelleenkin todellisuutta ja tämä tekee tarpeiden muotoilunkin kovin vaikeaksi esimerkiksi lipuaviranomaisten taholta. Parlamentti on usein ollut varsin kriittinen tämän operaation käynnistymisen hitauden suhteen. Teidän kanssanne on mielenkiintoista nähdä ja katsoa niitä todellisia konkreettisia kohtia, jotka ovat olleet ongelmallisia. Toukokuussa 2013 tämä operaatio luotiin ja käynnistettiin. Siellä paikan päällä Tripolissa on jonkin verran henkilökuntaa varsin rajallisin resurssein. Näitä kysymyksiä haluamme teidän kanssanne käsitellä. Tämä operaatio on varsin vähän tunnettu operaatio ja se vaatii lisä selkeyttämistä. Ennen kaikkea haluaisimme käsitellä sitä, minkälaiset näkymät nyt vallitsevat. Päästäänkö tällä operaatiolla konkreettisiin tuloksiin näinä aikoina, kun tarpeet ovat todellakin näin akuutit. Täytyy muistaa Libyan tapahtumat nyt viime viikoilta. Ja aivan erityisesti muuttajavirrat, jotka jatkuvasti nousevat uutisotsikoihin. Me tiedämme, että tämä lähtee liikkeelle jo Libyan etelärajoilta ennen kuin päästään edes merirajoille saakka. Kyse on eteläisistä rajoista, joita myös EUBAMin kautta on varmistettava. Olkaa hyvä, herra Haber. Honorable Deputy. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Saaneen operaatiopäällikön Eversti Hartikaisen puolesta pyytää anteeksi, ettei hän päässyt paikalle. Syynä oli tämä pääministerin sieppaus, hänet vapautettiin myöhemmin. Ja tämä kaikki tapahtui operaatiokeskuksessamme, eli hotellin tiloissa. Ja Hartikainen nyt pohtii kollegoiden kanssa siitä, että minkälaisiin turvallisuus- poliittisiin tarkistuksiin pitäisi ryhtyä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden kertoa teille tästä, kuten puheenjohtaja sanoi, vähemmän tunnetusta operaatiosta, mutta sen merkitys tulee korostumaan myöskin suurempien odotusten myötä näiden Välimeren alueen lukuisten katastrofien myötä. Ja saaneen tässä yhteydessä hiukan kertoa teille tästä lyhyen aikavälin toiminnasta, samalla kuitenkin korostaen, että minkälaisia mahdollisuuksia tällä operaatiolla on pidemmällä aikavälillä. Ja mitä tulee pääministerin sieppaukseen, niin se on osoitus siitä, että sekä poliittinen että turvallisuuspoliittinen tilanne on Libyassa hauras. Siirtymäaika on pitkä. Kaikki ovat malttamattomia Liby- Libyassa öljykentällä tapahtuneet lakot ovat myöskin aiheuttaneet hallitukselle päänvaivaa. Frustraatiota on syntynyt myöskin sen takia, että turvallisuusjärjestelmää ei hallitus pysty valvomaan. Pääministerin keskeisimmät vastustajat löytyvät oikeus- ja jälleen rakennuspuolueesta, joka on lähellä salafisteja ja muslimiveljeskuntaa ja sekä kongressin sisällä että ulkopuolellakin kritiikko on esitetty. Hänen vapautumisen jälkeen pääministeri ilmoitti, että hänen poliittiset vastustajat olisivat olleet tämän silpauksen takana. Olisivat halunneet hänen luopuvansa vallasta sen jälkeen, kun epäluottamuslause äänestys ei mennyt läpi kansallisessa parlamentissa. Eli politiikka ja turvallisuus liittyvät läheisesti toisiinsa nykypäivän Libyassa. Mitä tulee ter- turvallisuustilanteeseen, niin tilanne heikkenee heikkenemistään ja väkivaltaisuudet lisääntyvät. Operaatio lähti käyntiin toukokuussa 2013 ja sen jälkeen turvallisuustilanne on heikentynyt. Se on fakta-asia ja tämä johtuu pitkälti sisäiseen politikointiin ja se näkyy myöskin poliittisten salamurhien lukumäärän kasvussa. Nämä iskut ovat kohdistuneet myöskin sotilashenkilöstöön, poliisiin ja poliittisiin henkilöihin. Myöskin kansainvälinen yhteisö on joutunut iskujen kohteeksi, mutta ei tässä voida kuitenkaan suoria vertauksia vetää esimerkiksi Afganistanin tilanteeseen hallitus sekä parlamentti, turvallisuustilanne sekä siirtymäkau- siirtymän hitaus ovat lisänneet aggressiota. Pääministeri sekä hallitus ovat pyytäneet kansainväliseltä yhteisöltä tukea ja apua maan tilanteen vakauttamiseksi ja turvallisuussektorin kehittämisessä. EU ja YK ovat ilmoittaneet tukevansa maan hallitusta vedoten samalla Libyan puolueisiin, jotta he tekisivät yhteistyötä vakaan ja vahvan valtion puolesta kunnioittaen samalla oikeusvaltion periaatetta. Mitä tulee operaation turvallisuusulottuvuuteen, niin voin sanoa, että Libyassa turvallisuustilanne on huomioitu operaation tehtäviä suunniteltaessa. erityisesti uuden henkilöstön rekrytointia on suhteutettu tähän muuttuneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen liittyen. Ja ehkäpä tiedättekin tästä pääministerin siepaustapauksesta. Hänet siepattiin siis operaation päämajasta eli Korintia hotellista – Mutta tämä hotelli, sitä pidetään turvallisimpana vaihtoehtona Tripolin operaation päämajalle. Ja tilanne osoittaa, että nyt on kiire toimia, jotta voidaan siirtyä näihin pysyviin operaation toimitiloihin. Mutta hankintaprosessi hidastaa tätä projektin etenemistä. EUBAM seuraa tietenkin tilannetta yhteistyössä delegaation, jäsenvaltioiden edustustojen ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, erityisesti YK toimijoiden kanssa. Näitä turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan jatkuvasti, mutta kun olosuhteet ovat mitkä ovat, niin tämä ei ole kovinkaan nopeaa. Ja tästäpä syystä hirveästi ei voida lyhyellä vaiheella varsinaisiin toimiin, niin sen suhteen voimme olla hiukan optimistisempia, vaikka poliittinen ja turvallisuuspoliittinen tilanne onkin hauras ja vaikka nyt ollaan vasta rakennusvaiheessa käynnissä, niin silti me olemme päässeet jo suhteellisen pitkälle. Meillä on jo 45 kansainvälistä toimijaa tässä mukana ja koko volyymi on noin 111 henkilöä, eli puolet henkilöstöstä on saatu jo kasaan. Me olemme tukeneet myöskin Libyan rajahallintatyöryhmää, joka toimii pääministerin yksikön alaisuudessa ja joka myöskin hallinnoi Libyan rajavalvontavirastoja. Me olemme tukeneet tätä yksikköä ja tarkoituksena on saada aikaiseksi kansallinen rajavalvontastrategia. Pääministerin yksikkö sekä mainittu työryhmä ovat keskeisimmät yhteistyökumppanimme ja me olemme tällä tavalla pystyneet laajentamaan verkostoamme ja tekemään yhteistyötä Libyan eri tahojen kanssa ja sitä kautta pyrkimä, olemme pyrkineet saamaan tilannetta vakautettua. Me olemme joutuneet antamaan tukea muun muassa kansalliseen järjestelmän uudelleen organisointiin. Ja tätä on pidetty hyvänä asiana ja tämä on osoituksena siitä, että meillä on keskeinen rooli Libyassa ja libyalaiset viranomaiset todellakin luottavat meidän operatioomme. Ja se on osoituksena myöskin siitä, että me olemme saaneet aika paljon aikaiseksi, mutta että työtä vielä riittää. Me tuemme Libyaa, me yritämme parantaa teknistä tietämystä ja toimintamahdollisuutta koulutus- ja ohjaustoimin. Sitä kautta yritämme antaa paikallisille viranomaisille paremmat mahdollisuudet taistella laitonta maahanmuuttoa, ihmisten salakuljetusta vastaan sekä rikollisuutta vastaan, mutta kuitenkin tässä olla, voidaan sanoa, että ollaan päästy hyvinkin pitkälle. Vaikkakin kes, keskuksemme on Tripoli, niin silti me keskitymme kaikkiin Libyan rajoihin, erityisesti rajanylityspaikkoihin, Tunesian, äh, Algerian ja muiden maiden vastaisilla rajoilla, kuten Misratan alueella ja sitten myöskin kriisin kuumissa selkkauskeskuksissa. Erityisesti rajavartiolaitos, rannikkovartiosto, rajapoliisi, maahanmuuttoviranomaiset sekä tulli ja ilmailuturvallisuusjärjestö sekä satamavalvontaviranomaiset ovat hyötyneet näistä meidän koulutustoimistamme. Valitettavasti aikataulua joudutaan rukkaamaan, mutta me emme siihen voi hirveästi omalta osaltamme vaikuttaa. Ja ongelmana on myöskin se, että Libya ei pysty toimimaan niin nopeasti kuin me toivoisimme. Tämän verran halusin omalta, omasta, omalta osaltani teille kertoa. Kiitokset huomiostanne ja mikäli teillä on kysymyksiä, niin pyrin niihin parhaalla mahdollisella tavalla vastata. Kiitos. En tiedä, onko tämä niinkään kysymys, pikemmin kommentti, mutta mieleeni juontui kysymys, kommentti, joka liittyy lokalisaation. Nyt puhutaan Korintia hotellista, eikö niin, jossa päämaja sijaitsee tällä operaatiolla. Ja pääministeri on hotellissa, no joo, kaupungin turvallisuudesta tämä kenties jotakin kertoo. Valitettavasti meillä on ollut tapana todeta, että siviilioperaatioissa, jotka toimivat hyvin vaikeissa olosuhteissa, ei aina ole käytössä logistista välineistöä, joka sopisi tilanteeseen. Usein logistiikka, välineet joko hallinnollisista syistä, esimerkiksi tarjouskilpailuista, paikallisista tarjouskilpailuista johtuvista syistä. Ei ole ajoneuvoja, rakennuksia, viestintävälineitä, jotka on asianmukaisesti turvattu. Toistaiseksi Euroopan unioni on toiminut näin niin kuin askel askeleelta keksien ratkaisuja näihin ongelmiin. Mutta näin vaarallisissa olosuhteissa, epävakaissa olosuhteissa kuin Libyassa, niin todella pohdin sitä, onko sopivaa, että ihmisiä sijoitetaan tällaiseen hotelliin, kun ei ole sellaisia tiloja, joissa voitaisiin pyörittää tällaista operaatiota, joka olisi riittävän turvallinen olosuhteet huomioiden esimerkiksi kuljetuskysymyksissä ja viestinnän alalla pitäisi kenties olla soveltuvampaa materiaalia kuin mitä muissa operaatioissa on käytetty alkuvaiheissa. Ja toinen kommentti liittyy henkilöstön turvallisuuteen. Kun ajatellaan EUn sotilasoperaatioita ja ajattelen tässä Malin operaatiota aivan erityisesti, olemme nähneet, kun on käyty loputonta keskustelua myös sotilashenkilöstön turvallisuudesta. Kyse ei ollut varsinaisesta sota-alueesta, taistelualueesta, mutta Malin tapauksessa kuitenkin äh, kiinnitettiin suurta huomiota henkilöstön turvallisuuteen. Kuka takaa turvallisuuden eurooppalaisten kansalaisten osalta niiden osalta, jotka ovat mukana näissä operaatioissa. Eli jos nyt tässä tapauksessa kyse on libyalaisista, niin, niin mitkä viranomaiset ja minkälaisia takeita voidaan taata Libyan viranomaisten taholta? Tästä haluaisin esittää kysymyksen. No sitten näkymiin. On rajahallinnan työryhmä, mutta olemme kuulleet kaikuja siihen suuntaan, että kyse on Libyan rajojen niin sanotusta turvaamisesta ja erityisesti Misratassa puhutaan tällaisesta milisijoukoista, puolisotilallisista joukoista, jotka eivät aio alistua viranomaisten alaisuuteen. Eli kenen kanssa me varsinaisesti teemme yhteistyötä? Tripolin alaisuudessa olevien joukkojen kanssa, jotka kuitenkin toimivat ikään kuin virtuaalisesti paikan päällä, vai teemmekö todella alueellisesti, paikallisesti työtä näiden prikaatien milisjoukkojen kanssa? Miten konkreettisesti tehdään yhteistyötä, koskapa kaikki tämä näyttää niin kovin virtuaaliselta ja epävakaalta. Tässä kysymys, jotka minä halusin esittää. Mikael Gaaler saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Voikin jatkaa tästä juuri kuulemastamme. Niin, kun katsotaan näitä raportteja, joita olemme nähneet, nehän antavat ymmärtää, että turvallisuustilanne vain pahenee Jotkut puhuvat jo siitä, että Libya on muotoutumassa tällaiseksi epäonnistuneeksi valtioksi, koska mitään todellisia hallintorakenteita ei maassa ole olemassa. Joten herääkin kysymys, että voiko tämä käytössä oleva lähestymistapa toimia? Tietenkin tehtävä on tärkeä, mutta riittääkö tämä? Pitäisikö meidän lähteä tätä poliisia asevoimien järjestelmän uudistusta lähteä voimakkaammin ajamaan, organisoimaan tätä yhdessä. Libyasta löytyy sentään jonkin verran öljytuloja, vaikkakaan näitä olemassa olevia voimavaroja ei olekaan käytetty täysimääräisesti hyväksi, mutta me voisimme kuitenkin tukea heitä, eli kaikki ne, jotka haluavat äh, liittyä armeija- tai poliisivoimiin ja voivat jopa tuoda omat aseet mukana, niin hän saa kunnon palkan, hänet koulutetaan ja hän sitä kautta niin kuin kantaa kortensa kekoon. Eli me tarvitsemme hiukan laaja-alaisemman lähestymistavan kuin tällaisen hyvin rajallisen toimintamallin. Niin kuin täällä on jo kritisoitu kilpailutukseen liittyvä byrokratia ja sitten ongelmat, jotka liittyvät yleensä näihin siviilioperaatioihin. Jäsenvaltiot pitävät näitä ihan hyvinä asioina ja sitoutuvat niihin, mutta sitten kun operaatiot alkavat, niin henkilöstöä ei ole tarjolla. Tarkoittaako tämä sitä, että me olemme ikään kuin miinuspuolella? 45 ihmistä on saatu paikalle 111. Eikö sinne haluta lähettää ketään? Vai miksi tätä operatiivista ryhmää ei ole saatu kasaan. Eikö tässä vaiheessa ole muita puheenvuoropyöntöjä? Mikael Gaaler puhui jäsenvaltioiden sitoutumisesta. Haluaisin vielä esittää teille kysymyksen. Minkälaisia kahdenvälisiä sitoumuksia on saatu? Me puhumme yhteisestä Euroopan unionin operaatiosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, mutta on tiettyjä jäsenvaltioita, Atlantissa Italiaa, Ranskaa, yhdistynyttä kuningaskuntaa, jotka ke- kehittävät myös omia yhteyksiään ja käyvät turvallisuuskeskustelua Libyan kanssa. Oletteko tietoinen tästä? Onko jonkinlaista koordinaatiota ainakin minimitasolla? Ja ainakin nyt jonkinlaista tiedotusta jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat ikään kuin jossain määrin ristiriidasta EUBANin yhteisten toimien kanssa. Yes, thank you very much. Um, these were all very pertinent. Paljon kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Me olemme ylpeitä tähän, tästä operaatiosta. Monet asiat ovat toteutuneet paremmin kuin aikaisempien operaatioiden yhteydessä, e- EUCAP Nestorin yhteydessä esimerkiksi Suta, Sudanin ja Nigerian liittyvien operaatioiden osalta sekä suunnittelu että käytännön toteutus paikan päällä ovat toimineet paremmin kuin aikaisemmin. Ja tietyt asiat on saatu hankintojen suhteen tehtyä, mutta toukokuussahan tämä operaatio varsinaisesti pistet, polkastiin käyntiin. Jos me olisimme onnistuneet aloittamaan työt konkreettisesti heti näissä suunnitelluissa lopullisissa toimitiloissa, niin olisimme jo paljon pidemmällä kuin nyt. Täytyy vain hyväksyä tämä viive aikataulussa, mutta ja sama pätee myöskin tähän turvallisuus sopimuksen tämä kilpailu piti ottaa, tai asia piti ottaa uudemman kerran esille, eli tämä kilpailutetaan tämä sopimus uudemman kerran, mutta se ei kuitenkaan vaikuta tämänhetkiseen tilanteeseen, sillä arkus suojelee meitä, kunnes uusi sopimus on valmis, mutta olisimme tietenkin toivoneet nopeampaa ja toimivampaa ratkaisumallia. Eli asia on edelleenkin pöydällä, mutta tämä olkoon osoituksena siitä, että YTP me tarvitsemme hiukan joustavampaa, varsinkin kilpailutukseen liittyvää lähestymistapaa. Ja tässä täytyy huomioida myöskin se tosiseikka, että markkinat eivät ole täydelliset. Meillä on EUn 500 miljoonan henkilön sisäiset markkinat, mutta libemarkkinat ovat jopa irrationaaliset – aivan toisenlaiset. Jotkut vain luovuttavat, kun huomaavat, että minkälaisia vaatimuksia kilpailutukset edellyttävät ja mikä on tämänhetkinen toimintamahdollisuus Libyassa. Eli tilanne on muihin operaatioihin verrattuna parempi, mutta siitä huolimatta kärsimme kyllä vielä tietyistä ongelmista, jotka liittyvät toimintamahdollisuuksiin. Ja mitä sitten tulee tähän Force Protection järjestelmään eli joukkojen suojelemiseen. Afganistanin operaation yhteydessä asia oli myöskin esillä ja jäsenvaltiot ilmoittivat selkein sanakääntein, että he eivät halua lähettää joukkojaan suojellaakseen operaation henkilöstöä operaation toteuttamiseksi, koska muuten äh, tämä ei käytännössä toimisi, joten meidän täytyy vain varmistaa, että nämä turvallisuusalan yritykset hoitavat asian. Nehän ovat sitoutuneet toimimaan Losannen käytännössopimuksen mukaisesti. Me olemme kylläkin ihan positiivisia kokemuksia päässeet keräämään tästä toiminnasta, mutta ei tässä hirveästi muuta voida lähteä tekemään. Toki tarjolla olisi sellainen vaihtoehto, että toimittaisiin kuten Afganistanissa, että maan sisäiset puolustusvoimat suojelisivat meidän henkilöstöämme, mutta tämä on hyvin riskaabeli toimintamalli. Eli tästä syystä me joudumme käyttämään näitä yhtiöitä, ja paikallista tukea. Sitä on aina tarjolla, mutta se ei välttämättä ole aina niin tehokasta, kuten tämä pääministerin sieppaustapaus on osoittanut. Ja sitten kysymyksen, joka liittyy rajojen turvaamiseen esimerkiksi näiden heimojen toimesta. No me emme voi vaikuttaa heidän toimintamalleihin. malleihin Libya joutuu vain varmistamaan itse, että valvonta toimii toivotulla tavalla, eli että kaikki tahot huomioidaan. Me voimme vain kertoa heille, että mitä tulisi nyt tehdä ja mitä he voisivat myöhemmin tehdä, kunhan tämä valvontajärjestelmä toimii, mutta meillä ei ole mitään pano mandaattia olemassa. Eli me emme voi olla rajan ylityspaikalla kyttäämässä heidän tekemisiään me vain annamme yleisesti heille jonkinlaisia toimintaohjeita. Niin, onko tämä epäonnistunut valtio vaiko ei? Maan hallitus on osoittautunut aika lailla innokkaaksi kumppaniksi, ainakin johtopuolella. Ja se, että he eivät itse valvo ruohonjuuritasolla näitä maan joukkojen toimia, niin on osaltaan ongelma, mutta Tämä on syynä siihen, miksi yhteistyö on sitten muotoutunut tällaiseksi. Toki tässä on muitakin aspekteja huomioitavana kuin rajavalvonta, asiat. Libyalaiset tarvitsevat tukea, mutta vastaanottokyky on aika lailla loppuun käytetty, joten tämäkin täytyy huomioida. Ja kolmanneksi todettakoon, että meillä on tämä sisäisen valvonnan puute. Se liittyy sekä meidän operaatioomme ja yhtä lailla tämä olisi ongelma myöskin muilla turvallisuuspoliittisilla aloilla. Tietenkin tähän voidaan palata mutta vasta myöhemmin. Meidän täytyy vain jatkaa tätä toimintaa ja kun katsotaan tämänhetkistä turvallisuustilannetta, meidän täytyy pohtia sitä, että pitäisikö tehdä uudelleen arvio, eli että jatkamme vasta myöhemmässä vaiheessa. Esimerkiksi sitten, kun varsinaiset operaation toimitilat ovat käytettävissämme. Niin, henkilöstövaje kysymys. Se ei Libyan liittyen ole nyt se ratkaisevin. Well, we haven't yet. Niin, me emme ole vielä pyytäneet niin siinähän se ongelma on. Koska libyalaiset eivät kykene ottamaan lisää infoa vastaan, me tarvitsemme vahvistettua turvallisuutta. Mutta 40 ihmistä hen- henkeä on jo paikalla ja nyt täytyy vain odottaa, että tilanne paranee. Mutta kyse ei ole siitä, etteivätkö jäsenvaltiot haluaisi lähettää sinne ihmisiä. Mutta positiivisena asiana voidaan pitää sitä, että viimeisen kahden vuoden aikana jäsenvaltiot ovat olleet halukkaimpia toimimaan kuin esimerkiksi kriisin pahimpana vuosina. Ongelmana on Sudanin liittyen ollut muun muassa se, että asiantuntijoiden lähettäminen on ollut vaikeaa. Meillä on rekrytointijärjestelmään liittyviä ongelmia, sillä kolme kertaa vuodessa tällainen rekrytointiprosessi toteutetaan, mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että jäsenvaltiot ovat kyllä tarjonneet riittävästi henkilöstöä käyttöömme, mutta sitten me tiedämme, että nämä ranskankieliset operaatiot ovat ongelmallisempia kielellisistä syistä johtuen. Kyse ei ole määrällisestä ongelmasta, vaan siitä, että meillä ei ole riittävästi näitä asiantuntevia henkilöitä tarjolla. Eli parantamisen varaa on, mutta me olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä siihen, missä määrin jäsenvaltiot ovat halukkaita lähettämään henkilöitä paikalle. Tietenkin eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä on olemassa suuriakin. Ei tämä mikään rehti taakanjako ole. Jotkut tekevät paljon, toiset taas paljon vähemmän. No niin, minä olen varmaankin vastannut nyt näihin kysymyksiin, ainakin useimpiin. Ai niin, me tietenkin teemme yhteistyötä vielä paikalla olevien edustustojen kanssa. kymmenestä on enää paikalla muistaakseni. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että me kyllä tiedämme, mitä missiot suunnittelevat. Kyse on siis vasta suunnitteluvaiheesta. Yeah, um, bon, Hyvä. Me olemme hieman ristiriitaisessa tilanteessa. Tässä oli valiokunnassa Anna Gomes on meidän AFET-esittelijämme Libyan aiheessa ja hän on vielä Libyassa eikä ole nyt täällä. Me olemme esittäneet paljonkin kysymyksiä ja esittäneet vaateita siitä, että jotakin todella saadaan aikaiseksi, koska tarpeita kyllä on olen jossain määrin hämilläni tällaisesta pitkälti virtuaalisesta operaatiosta, kun ajatellaan sitä, mitä kentällä tapahtuu. Eli 45 henkilöä sadasta yhdestä. Haluaisin tietää, mitä nämä henkilöt päivittäin siellä tekevät, kun ajatellaan hotelli Korintia ja siellä tehdään libyalaisten kanssa yhteistyötä – ja toinen osapuoli ei välttämättä aina ole niinkään halukas tekemään tätä yhteistyötä. Eli on hyvin vaikeaa käsittää oikeastaan, että miten, minkälaiset mahdollisuudet on tehdä työtä tällaisessa ympäristössä ja näin vaikeiden asioiden kimpussa. Tämä on ikään kuin jonkinlainen tekosyyoperaatio. Mehän kuulumme toki niihin, jotka olemme vaatineet toimintaa, eli sen takia olenkin varsin vaikeassa emassa, kun kritisoin nyt me olemme aina vaatineet, että jotakin pitää tehdä. Mutta kyllä minun mielessäni on paljon kysymyksiä siitä, mitä tässä operaatiossa todella sisällöllisesti tehdään ja minkälaisissa olosuhteissa. Jos sitten asiat etenevät myönteiseen suuntaan, niin toki on helpompi sitten jatkaa työtä kuin että kaikki pitäisi aloittaa alusta tältä Brysselistä käsin. Mutta kyllä täytyy tunnustaa, että olen aika lailla hämilläni nyt tämän operaation suhteen ja sen suhteen, mitä todella äh, kentällä paikan päällä voidaan saavuttaa ja tehdä. Totta kai suunnittelijat toimivat hyvin ammattimaisesti. He tekevät hyvin vaikeissa olosuhteissa työtänsä, mutta kyllä on mielenkiintoista jäädä odottamaan, mitä sitten todella paikan päällä saadaan tuloksia. 45 henkilöä olosuhteissa, jotka me tiedämme mm, Libyassa. Eli ei tämä nyt ole aivan mitätön määrä noin rahoituksen kannalta eikä poliittisestikaan, mutta no substanssi jäi minulle hieman epäselväksi. Edustaja Neits. Äh, monsieur president, Puheenjohtaja, haluaisin ensiksi kiittää herra Haberia tästä johdannosta. Minä en ole mikään asiantuntija Libya-asioissa. Minä en ole edes käynyt siellä ikinä, joten äh, en äh, tässä suhteessa ole kovinkaan pitkällä, mutta olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Olen sitä mieltä, että tähän mennessä meillä on ollut äh, taipumus aliarvioida sitä, miten monimutkainen tehtävä tämä on. Tunne paremmin Kosovo, se on paljon rajallisempi alue, se on pienempi alue. Tietenkin siellä on ongelmia, mutta kun on nähty, minkä, miten paljon on ponnisteltu, miten paljon edelleen pitää toimia, jotta voidaan taata jonkinnäköinen perusta vakaata kehitystä ajatellen. Bosnia-Herzegovina esimerkiksi, sanoisin, että meillä on taipumus aliarvioida sitä, miten ongelmallinen ja vaikea tehtävä on. Kuulin kyllä, kuuntelin puheenjohtajaa, mutta mitäs me muuta voisimme tehdä? En itse tiedä, mitä odottaa, että asiat itsestään selviävät ja parantuvat. Joskushan näin käy sekin on mahdollista, mutta minun mielestäni aika vaikea kuvitella Bosniassa. Näin me toimimmekin. Perustetaan ikään kuin esikonsulaatti, joku hoitaa tehtäviä ja päättää kaiken paikallisten sijaan. Tämä voi toimia jonkin aikaa, mutta ei sellainen voi jatkua. Eli eh, tässä voimme miettiä sitä, miten vaikea on jälleenrakentaminen ja rakenteiden uudelleen käynnistäminen, valtiorakenteiden, perusrakenteiden käynnistäminen silloin, kun niitä ei enää ole ollut vähän aikaan. Ja tässä ehkä sanavalinnat eivät ole parhaat mahdolliset, mutta nyt meidän pitää huomata, miten tämä on vaikeata ja joka kerta se olisi yhtä vaikeata, joka kerta olisi väärin kuvitella jotakin muuta ja ajatella, että tuosta vaan demokratia syntyy. Ei demokratia, eikä ei oikeusvaltioperiaate, eikä mikään muukaan. Mikä tässä on sitten vaihtoehtona? koska olemme päättäneet puuttua asiaan Libyassa. Olen ollut aina sitä mieltä, että nyt kun meillä on tällainen tilanne, joka oli sellainen, että damned if you do, damned if you don't. Eli joka tapauksessa teki, mitä teki, niin asiat ovat huonosti. Mitä voimme siis tehdä? Ehkä olisimme voineet miettiä jo etukäteen enemmän sitä, miten monimutkainen tilanne on ja voisimme suhtautua paljon kärsivällisemmin, kun katsotaan tätä kehitystä, joka voi siellä vielä tapahtua. Kiitos. Mm, tämä oli selvä kannanotto. No sitten lähestymistavan erot Bosniassa ja Kosovossa – riippumatta näistä kaikista olosuhteista, jotka totta kai vaihtelevat aluekohtaisesti. Me Euroopan unionissa saimme täytäntöönpano mandaatin. Nyt sellaista ei ole, jota te korostitte. Meillä ei ole tätä täytäntöönpano mandaattia ja paikalliset kumppanimme ovat aika lailla anarkian vallassa, eivätkä katso hyvällä sitä, että meillä olisi tällainen täytäntöönpano mandaatti. Kenties tässä mennään pidemmällekin kuin mihin neuvosto oli halukas mandaattia myöntämään. Tunnustan siis sen, että olen aika lailla hämilläni ja tämä mainitsin aikaisemmin. Me voimme yhtyä tähän analyysiin hyvin pitkälti, että EUlla on kiistämättä oma roolinsa Libyan tukena turvallisuuskysymyksissä, rakenteellisissa uudistuksissa, jotka ovat tarpeellisia, mutta nyt esitänkin kysymyksen, onko hyötyä siitä, että olemme paikalla tässä muodossa, tässä muodostelmassa, kun otamme huomioon, minkälaisia tuloksia on saatavissa ja minkälaisia tuloksia me haluaisimme saada? Tämä on kysymys, pohdinta. Ei tämä ole mikään lopullinen vastaus. Kenties kysymyksestä löytyy myös <laughs> vastauksen siemen, mutta kyllä olen aika lailla epäröivä. Haluan kiittää teitä kyllä näistä tiedoista, jotka tänään meille kerroitte, mutta minun hämillään on tästä vain vahvistuu. Kriisi- ja konfliktialueilla, jossa EU aivan legitiimisti toimii, niin sitten joudumme kuitenkin sellaisiin tilanteisiin, että näissä operaatioissa toteutuu tällainen jonkinlainen tekosyy olla paikan päällä. Olemme siellä, koska meillä on velvollisuus olla siellä. Onpa sitten tehtäväkenttä minkälainen tahansa tai varsinainen substanssi mikä tahansa. Tämä aiheuttaa tietynlaisia ongelmia. Kenties Anna Vaikkakin hyppää tähän keskusteluun keskeltä mukaan, niin kenties voit kertoa kokoomuksista. Sinähän olit juuri Libyassa. Toin esille oman hämillään oloni ja epäileväisyyteni, kun ajattelemme tätä operaatiota. Mikä on EUn rooli? Se on paikalla Libyassa, tukemassa Libyaa, mutta toisaalta tilanne on hyvin anarkistinen ja epävarma, epävakaa ja voi esittää kysymyksen siitä, onko tämä läsnäolo hyödyllistä, mikä merkitys sillä on. Sorry that I couldn't come earlier, but... Anteeksi, etten päässyt aikaisemmin, mutta itse asiassa olen puhumassa Etelä-Euroopan turvallisuudesta Lontoossa ja tietenkin Libya on siinä myös analyysissä mukana. Minä olin viime viikonloppuna Libyassa ja minä tapasin EUBAM henkilöstöä ja minä kovasti arvostin sitä, että sain tavata heidät. Olin vakuuttunut ja vaikuttunut heidän ammattimaisuudestaan ja ponnisteluistaan, mutta toisaaltaan Toisaalta taas he tunnustivat myös rajansa siinä, mitä he voivat saada aikaan. Joku heistä sanoi, että me laitamme täällä siemeniä maahan, mutta ei siitä ole mitään tietoa, saavatko nämä siemenet vettä, onko siellä kukaan kastelemassa niitä ja he puhuivat, miten vaikeata on löytää sieltä vuoropuhelu vastapuolia. Siellä on kaksi rakennetta ajatellen esimerkiksi meri, merenkulkuympäristöä ja ja sitten taas ähm, puolustusministeriön puolella äh, valvontahenkilöstöä. Ja on vanhaa välineistöä eikä mitään kompetenssia tai sitten päinvastoin. Sanottiin, että on hyvin vaikeata ja vastapuoli oli kovin innokas oppimaan. Libyalaiset haluavat kovasti oppia ja tehdä yhteistyötä, mutta se ei onnistunut. Tämä on selvä osoitus siitä, miten kovia nämä ongelmat ovat. Ja parlamentissa hyvin varhain huomasimme, että ei voida olla mukana rajaturvallisuudessa, jos ei turvallisuudessa olla mukana. Se eikä hoideta sitä turvallisuuspuolta. Sehän ei, sitähän ei ole. Ei mitään poliisia, ei mitään armeijaa oikeastaan. Gaddafin sääntö oli se, että nämä tuhotaan siellä mm, oli hyvin vähäiset valmiudet tähän ja mm, siinä mm, ulkoinen turvallisuus oli myös olematonta, joten kolme vuotta sen jälkeen, kun puututtiin asiaan, mitään ei vielä ollut hoidettu. Ajatellen perustarpeita, että järjestetään komentoketju sotilasvoimissa, poliisissa, koulutetaan joukkoja ja niin, että saataisiin todellakin nämä valtiolliset joukot. Missä tilanteessa ollaan sitten? Nämä puolisotilaalliset joukot ovat sitten äh, mukana äh, todellakin äh, menee, että rikollisjoukkoihin ja ne jotkut kauppaavat huumeita ja tämä on suuri ongelma. Joten tämä on hyvin hankala tilanne. Se on hankaloittanut sitä edelleen. Minä olen sanonut osa, usean kertaan, olen käynyt siellä monta kertaa myös ulkoasianvaliokunnan toimissa. Minä olen nähnyt, että jäsenvaltiot eivät halua lähteä koordinoimaan näitä. Siellä ei haluttu sellaista, koska jotkut jäsenvaltiot ajattelevat, että kun laitetaan oma mies sinne puolustusministeriö, poliisi, niin siellä voitaisiin varmistua siitä, että saadaan jotakin aikaa. Mutta tämä on suoraviivaista, joten äh, en usko, että siellä ulkosuhdehallinnossakaan kovinkaan paljon haluttiin lähteä tähän, mutta jäsenvaltiot tosiaankin ensimmäistä kertaa, aivan ensimmäistä kertaa nyt sen tähden, että tilanne oli niin huono, ja täysin valvomaton ja vaarallinen ihan kaikille. Sen jälkeen, kun tuli Venäjän lähetystöä vastaan isku ja sitten kun meille Naton pääsihteeri kertoi Vilnassa, että NATO toimii juuri tällä tavoin. Ja sitten kun kysyin Libyassa asiasta, niin kaikki sanoivat, että nämä Naton valmistelevat jutut, niitähän on täällä jo tehty. Kyse on siitä, että kirjoitetaan paperille tämä institutionaalinen organisaatio. Tämä ei ole mikään ongelma. Ongelma on se, että tarvitaan integroituja toimia, koordinoituja toimia, jotta todellakin saadaan aikaan turvallisuus ja eh, aseellistetut joukot. Minun täytyy sanoa, että eh, merkittävästä lähteestä kuulin, että niin epätoivoisia olivat libyalaiset, että sen jälkeen kun meiltä EUlta oli usein tätä pyydetty ja Natolta myös, eivätkä sitten asiat menneet eteenpäin kuitenkaan – ja ehkä tämä on ollut sitten ajatuksissa, että kyse on ainoastaan varustuksesta. Sitten ajateltiin, että voidaan ajatella, että ostetaan venäläisiltä varusteet. Ja minun mielestäni me olemme hyvin kriittisessä tilanteessa, jossa jälleen kerran on nähty, että meidän turvallisuutemme on myös heidän turvallisuutensa. Siellä on avoimuutta, mutta tilanne on nyt paljon hankalampi nyt kuin kaksi vuotta sitten. Ja täytyy tunnustaa, että me olemme epäonnistuneet. Thank you very much. Uh, sorry, yeah. that's a uh, tall order. Let me say, first of all, against the... Niin, virtuaalinen missio, no sitä en mielelläni käyttäisi, ehkä tällainen avantgardistinen missio olisi parempi, mutta mitä tulee Kosovoon, me olemme nähneet, minkälainen rajallinen mahdollisuus tällaisella mandaatilla on. Välttämättä se ei ratkaise ongelmia, kuten Kosovossa on nähty. Meidän täytyy näyttää, miten paikalliset väki voi hoitaa asian itse niin täällä on esitetty lukuisia perusoikeutettuja argumentteja, mutta teidän täytyy muistaa tämä kokonaiskuva. Me olimme Gaddafin kaatumisen jälkeen innokkaita, EU halusi tehdä jotain ja saatiin operaatio toukokuussa vauhtiin. Me olemme olleet paikalla puoli vuotta. Se oli toinen ensimmäinen kommentti ja me olemme nähneet, mikä on Välimeren tilanne, joten näiden tragedioiden jälkeen emme voi sanoa, että me emme tee yhtään mitään. Kyllä meidän pitäisi ainakin yrittää tehdä jotain ja minä uskon, että me olemme kykeneviä tekemään jotain. Meillä on rajahallintaan liittyvää asiantuntemusta. Me voimme toimia oikeusvaltioon periaatteita noudattaen, toisin kuin jotkut turvallisuusyritykset. Minä uskon, että me voimme onnistua. Se ei ole takuvarma asia, mutta meidän pitää ainakin yrittää. Meidän täytyy vain olla maltillisia. Kaikki operaatiot eivät voi onnistua täydellisesti. Minä tässä nyt vain esitän teille argumentteja. Jäsenvaltioiden päämiehet sitten tekevät lopulliset päätökset. Mutta kun puhutaan Libyasta, niin täytyy aina katsoa tätä kokonaiskuvaa. Bien. Merci. Hyvä. Kiitos. Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? Päätän tämän keskustelun tähän. Haluamme kiittää herra Haberia lämpimästi siitä, että tulitte kertomaan meille näistä tiedoista. Totta kai tässä aiheessa pidämme yhteyttä teihin. Ja toivottavasti saamme myös operaation päällikön vieraaksamme silloin, kun hän on käymässä Euroopassa ja hän ei jää pysyvästi Tripoliin, vaan pääsee myös sieltä liikkeelle. Tämä aihe on sellainen, josta haluamme uudemman kerran vielä keskustella, joten toimittakaa meille lisätietoa, josta me voimme hyötyä ja Anna varmasti valvoo tarkasti tätä tiedonkulkua jos jotakin uutta ilmenee. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Je vais passer la présidence. Nyt puheenjohtajan paikalle siirtyy varapuheenjohtaja Palechkis. Hän korvaa minut tästä eteenpäin. Kiitoksia. <laughs> both, yeah. Dear colleagues, we could... Hyvät kollegat, voimme mennä eteenpäin esityslistalla keskusteluissa. Nyt aiheena on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttaminen. Sikäli kuin minä tiedän, tarkistuksia tehtiin paljon, yli 150 Suurin osa tarkistuksista menee saman suuntaan ja ovat saaneet tarkempien ryhmien tuen. AFETin äänestyksessä äänestys ei ole ohjelmassa tällä viikolla, vaan sitten vasta Strasbourgin viikolla. Nyt pyytäisin edustaja koppaa käyttämään puheenvuoron tästä aiheesta. To begin by thanking all those who contributed. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tämän mietinnön laatimisen ja aivan erityisesti varjoesittelijä erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä mietintö liittyy siihen keskusteluun, miten voimme täyttää odotukset turvallisuus- ja puolustusvelvoitteemme suhteen, kun otamme huomioon strategisen kehityksen nyt kaksi kuukautta ennen joulukuun huippukokousta. 2008 lähtien hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka ovat käsitelleet puolustuskysymyksiä. Tämä mietintö, aivan niin kuin olen todennut, täytyy välittää parlamentin vahvana viestinä neuvostolle. Niin kuin totesitte, tarkistuksia on 150. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Kolmas osa tarkistuksesta kutakuinkin on sisällytetty 12 kompromissitarkistukseen, joista olemme jo keskustelleet viime keskiviikkona varjoesittelijöiden kanssa Strasbourgissa. Viimeisin kompromissi, joka viimeisteltiin tänään, toimitettiin varjoille pari tuntia ennen tätä kokousta. Kertokaa, sopiko teille, että tämä sisällytetään kompromisseihin. Muutoin näistä kohdista äänestetään erikseen. Ensin muutamia seikkoja. Teillä on no kompromissit käytössänne, myös lausunto. Ja keskustelu on pääosilta jo käyty. Ensimmäinen kohta. Mietinnön laadintavaiheessa ja edelleenkin vastustan sitä, että viitataan suoraan tiettyihin alueisiin tai maihin. Tästä ei saa laatia minkäänlaista toivomuslistaa. Meillä on toki paljon sanottavaa, mutta toivon, että varjoille sopii se, että ei nimetä mitään erityisiä alueita tai maita. Tätä periaatetta olen noudattanut myös äänestyslistan suhteen. Sitten toiseksi äh, päämaja, operatiivinen päämaja. Tämä on vaikea kysymys monille kollegoille kansallisten kannanottojen takia. Minulla on Donjonin tarkistus jossa operaatio solunkin mainitseminen on hänelle liikaa ja hän haluaa poistaa tämän. Ajatus tästä on sellainen, josta haluaisin keskustella. Kun olemme operaatiojohtajien kanssa keskustelleet, niin he ovat todenneet, että silloin kun täytyy käsitellä paikan päällä sotilaallisia huolia niin, että ei aina voida kaikkia pieniä hallintoasioita tuoda Brysselin tietoisuuteen käsiteltäväksi. Totta kai on vaikea kysymys käsitellä näitä operaation päämajoja. Parlamentin kanta tästä ei mene läpi, mutta ainakin organisaatiosolu on tarpeellinen – välitän tästä viestin Don Johnille, mutta varmasti voimme yhdessä myös keskustella tästä aiheesta. Sitten kolmas seikka. Vihreiltä on kaksi tarkistusta. Valitettavasti vihreistä nyt ei ole ketään paikalla. Ne liittyvät mielestäni väärinkäsitykseen sen suhteen, mikä on ulkorajoilla yhteisen turvallisuuspuolustuspolitiikan merkitys. 31 ja 33 tarkistukset ovat kyseessä perussopimusten mukaan mm, ulkorajat kuuluvat tehtäviimme. Tässä on jonkinlainen väärinkäsitys ja heidän mielestään näin ollen on tarpeen korostaa kahteen kertaan sitä, että tämä ei kuulu turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan. Toivon, että siteeristö voi välittää viestiä siitä, että he yrittäisivät että voisimme hyväksyä osittain heidän tarkistuksensa, mutta en voi kyllä tätä periaatteellisesti kokonaisuutena hyväksyä. Mutta osia tästä tarkistuksesta toki. No sitten neljäs seikka. 110 tarkistuksessa Daffilta. Hän katsoo, että on tarpeen lisätä pääoperaatioalan joka Euroopan tulisi valita. Ja tässä kyseessä on erityisesti naapurusto. Toisaalta voitaisiin tulkita tämä niin, että eh, rajoitetaan tavoitteita. EU ei voi tarjota turvallisuutta maailmanlaajuisesti, globaalisti. Tämä ylittää mahdollisuutemme, kapasiteettimme, erityisesti näin kriisin aikoina. Tästä näkökulmasta voin kannan hyväksyä. Mutta toinen tapa tulkita tämä tarkistus on ajatella juuri sitä ympäristöä, jossa meillä on velvollisuus toimia. Kun vaikkapa Etelä-Kaukasuksella tapahtuu jotakin, niin onko meillä velvoite siellä toimia? Tästä syystä haluaisin keskustella näistä aiheista teidän kanssanne niin, että löytäisimme tavan selkeyttää tätä kantaa. Varmaankin voimme kahdenvälisesti palata vielä tähän. Ja viimeinen kommentti oikeastaan kohdistuu komission suuntaan. EPP on aivan oikein laatinut tarkistuksen, jossa korostetaan Lady Ashtonin väliaikaista katsausta. Me olemme odotelleet Lady Ashtonilta jo pitkään tällaista selvitystä – Minusta olisi tärkeää, että tekstissä olisi jotakin muutakin kuin vain viittaus tähän väliaikaiseen selvitykseen. Kysymykseni komissiolle kuuluukin, voimmeko lähitulevaisuudessa olettaa saavamme Lady Ashtonin lopullisen selvityksen. Haluan vielä kiittää näistä kommenteista ja yritämme kahdenvälisesti päästä yhteisymmärrykseen. Kiitos yhteistyöstä todellakin ja kiitos siitä hyvästä hengestä, joissa keskusteluja on käyty. Thank you very much. So as we can understand, there are some Kiitoksia oikein kovasti. Tässä on tiettyjä ongelmallisia kohtia, mutta nyt varjoesittelijät voivat puhua ensimmäiseksi herra Kaaler, puheenjohtajamme, joka ei täällä ole. Thank you very much and, uh... Paljon kiitoksia kollega Donjon puolesta ja omassa nimissäni haluan onnitella teitä tästä tekstistä. Se on selkeä poliittinen viesti valtioiden hallitusten päämiehille. Jos meidän toivomuksemme pantaisiin täytäntöön, niin silloin YTPP olisi vahvempi ja toimivampi. Kollega Tonson sanoi, että hän on tyytyväinen tähän asti sen yhteistyöhön. Ja nyt konkreettinen kysymys. Mihin tarkistuksen viittaatte? Tarkistuksen numero 70. -kö? Eh, yeah. Mikrofoni. Niin nämä ihmiset, jotka toimivat kentällä, en tiedä voimmeko löytää tästä jonkin yhteisymmärryksen, mutta Ottakaa se huomioon. En ollut läsnä varjoesittelyiden kokouksessa, niin kysyisin, että eikö tämä riittänyt kollega Dawsonille? Uh- en tiedä, eh, hän ei on tätä kokouksessa, mutta en tiedä, mutta ehkä voisitte katsoa tätä yleensä ja sitten palata asiaan myöhemmin. Niin, ehkä voitte hoitaa tämän kahden kesken. Niin, eh, ehkä voitte tämä. Minulla ei ole tässä muussa mitään ongelmaa. Otherwise, uh, I, uh... Niin, vaan nämä muut kysymykset esitettiin muille. So, have you finished? No niin, saitteko tämän päätökseen? Ja sitten äh, Aldesta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin äh, onnitella kollega Koppaa erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisin kiittää häntä erinomaisesta yhteistyöstä. Minä itse olen äh, varjoesittelijänä tässä ja arvostan kovasti niitä panoksia, joita on tähän kompromissitarkistusten laadintaan laitettu. Ja tässä on otettu huomioon monia meidän tarkistuksiamme ja edelleen teksti on johdonmukainen ja samassa linjassa kuin koko mietintö. Eli, eli kovasti kiitoksia tästä. Mitä tulee Andrew Duffin mietin, äh, mietintötarkistuksiin, niin tietenkin näistä pitää keskustella hänen kanssaan, mutta minä uskon, että mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa, äh, koska tämä on Alden kanta. Me olemme sitä mieltä, että meillä on ensimmäinen vastuu, ajatellen omaa naapurustoamme e, siinä mielessä, että jos me emme hoida omaa naapurustoamme, niin kuka sitten sen hoitaa? Käsittääkseni tämä on hänen tarkistuksiensa ajatus. Ei se, että meidän pitää puuttua joka kerta, kun jotakin tapahtuu naapurustossa, mutta on ajatus, että jos emme itse hoida omaa takapihamme, niin sitten kuka sen hoitaa? Niin, ehkä voidaan hakea sellaista sanamuotoa, jonka kumpikin voi hyväksyä, mutta käsittääkseni se oli juuri mitä hän tarkoitti. Tämä on siis se linja, jonka kannalla olemme olleet jo aika pitkään. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku muu kommentoida tätä aihetta? Ja Mr. Butikov. Herra Butikofer. Thank you, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Edustan täällä edustaja Kruunbergia matkaongelmiin ongelmin takia hän ei päässyt paikalle. Hän on meidän varjoesittelijämme. Alkuun kiitämme tästä luonnoksesta. Pitkälti olemme samaa mieltä. Kiitokset esittelijälle siitä, että monet tarkistuksemme on huomioitu. Lisäisin vielä pari kommenttia. Ensinnäkin näihin ulkorajoihin liittyen. Pyydän anteeksi, tulin juuri ITRE-valiokunnan äänestyksestä. Pyydän anteeksi. Ihan lyhyesti, ei tässä kauaa mene. Me olemme sitä mieltä, että rajavalvonta ei kuulu YTPPn piiriin. Se pitäisi sanoa tässä suoraan. Ja toinen asia, jonka halusin mainita, liittyy siihen, miten budjetti ja toimintamahdollisuudet liittyvät yhteen. Minä en nimittäin usko että toiminnan epäonnistuminen johtuisi siitä, että meillä oli riittävästi rahoja käytettävissä. Silloinkin, kun rahaa oli enemmän käytettävissä, niin silti asiat eivät onnistuneet. Ongelmana meidän mielestämme kyse on siitä, että me tee riittävän tiivistä yhteistyötä. Ja tästäpä syystä meidän tulisi priorisoida toimia selkeämmin. Ja toivoisin tässä yhteydessä, että Gaalerin teksti olisi tältä osin selkeä. Eli sanotaan, että täytyy tätä pooling and sharing järjestelmää käyttää sen laajassa mielessä. Eli meidän mielestämme olisi paikallaan, että Tässäkin mietinnössä sanottaisiin suoraan, että yhteistyötä tulisi vahvistaa ja alan ylikapasiteettia tulisi leikata. Yes, Mrs. Kopp. Ei niin, Rouva Kopp, olkaa hyvä. Uh, I agree with you. Kyllä olen samaa mieltä kanssanne. Jos voisitte mainita vielä tarkistusten numerot tästä viimeisestä kohdasta, niin voimme katsoa sitä tarkemmin myöhemmin. No sitten ulkorajavalvonta. Katsokaapa kohtaa kahdeksan. En sano, että tarkoitus turvallisuuspuolustuspolitiikassa on käsitellä näitä ulkorajakysymyksiä, vaan EUn tarkoitus on ja niin edelleen. Mukaan luettuna ne, jotka liittyvät ulkorajoihin. Käsittääkseni tässä on kyse väärinkäsityksestä. En sanonut, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sisältää mandaatin. Jos luette tämän kohdan kahdeksan, niin todetaan, että EUn tavoitteena on ja niin edelleen Pariisin peruskirjan, YK peruskirjan mukaisesti ja niin edelleen. On vakuuttunut, että kaikki nämä pyrkimykset ja niin edelleen Mehän voimme tästä puhua kahdenvälisesti, jotta kollegojen aikaa ei mene haskuun. Jos voisitte hyväksyä tämän kohdan tällaisena, niin voisin ottaa huomioon teidän tarkistuksenne loppuosan. Thanks. So... Kiitoksia. Kukaan muu ei halua siis puheenvuoroa, joten kerron teille, että Mietintö on annettu eteenpäin herroille Brock ja Danjan ja se annetaan sitten eteenpäin kaikille seden jäsenille. Nyt voisimme siirtyä Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta mietintöön, jonka on valmistellut herra Gaaler. Olkaapa hyvä. <laughs> Paljon kiitoksia. Um, um, we had, if, if you recall, colleagues... Muistan, että arvon kollegat, että kyse on mietinnöstä, joka perustuu artiklaan 50, eli yhteistyöhön ITRE-valiokunnan kanssa. Ja täytyy myöntää, että päällekkäisyyttä on olemassa suursin määrin mutta myöskin johdonmukaisuutta näkemyksissämme. Se ei niinkään minua huolestuta. Olen enemmänkin huolissani siitä, että päällekkäisyyttä on olemassa ja pitäisi näistä kahdesta tekstistä löytää sitten se paras anti tähän yhteiseen tekstiin. Kymmenen kompromissitarkistusta olen laatinut ja Tapasimme viime viikolla varjoesittelijöiden kanssa. Hirveästi väkeä ei ollut paikalla. Paikalla oli ainoastaan edustaja Bytikofer. Ja tästäpä syystä muutinkin tekstissä kahta kohtaa. Ne ovat helposti löydettävissä täältä, jotta vihreätkin suostuvat tähän tekstiin. Täällä viitataan useampaan otteeseen, työllisyyteen, ja suostun siihen, että kompromissi ykkösestä poistetaan tämä työllisyys, se olisi liian keskeisesti esillä. Me olemme kaikki sitä mieltä, että meillä on YTPP, koska on olemassa uhkia ja mahdollisuuksia ja haasteita, mutta me tarvitsemme vahvan oman teollisuuden alan, jotta tähän haasteeseen voidaan vastata ja tästäpä syystä saattaa syntyä uusiakin työpaikkoja, mutta tarkoituksena ei ole muotoilla asiaa siten, että YTTP käytetään työpaikkojen luomiseen. Eli tämä työllistävä ulottuvuus ei ole tässä kaiken A ja O, vaikka tietenkin tällainen yhteys on olemassa. Se oli yksi asia. Hyväksyin siis tämän poiston. Ja jotta vihreät suostuisivat kompromissiin, niin tämä viittaus näihin ilmailujärjestelmiin, niin lisättiin tänne sana, että muutamat tai jotkut järjestelmät. Eli nämä kysymykset otettiin varjoesittelijöiden kokouksessa huomioon. Muilta osin, kuten sanoin, niin olemme samalla linjoilla ja tuskinpa tästä hirveästi ongelmia enää kehkeytyy. Kiitoksia. Täällä ei nyt ole varjoesittelijöitä, herra Butikofer. Niin, tässä tapauksessa Kyllä olen. Niin, kyllä, kyllä. Olet aivan oikeassa. Te taidatte olla ei, aikaisemmin annoitte tämän roolin jo minulle, mutta tässä tapauksessa voisin sen nyt ottaa. Niin puheenjohtaja sanoisin, että kaiken kaikkiaan ähm, olemme tyytyväisiä tähän mietintöön. Olen tyytyväinen myös viime viikon varjoesittelijöiden kokouksen lopputulemaan johon äh, herra Gaale tässä viittasi. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että kohdassa kolme mietintöluonnoksessa annetaan selkeä viesti siitä, että teknologian ja osaamisen vienti turvallisuussektorilla on haitaksi strategisille eduille EUlla. Tämä mietintö on selkeämpi tässä asiassa kuin mitä aikaisemmin ollaan sanottu. Ja sitten 8517. Siinä keskitytään ongelmiin, jotka liittyvät päällekkäisyyksiin ja ylikapasiteettiin. Hyvin tärkeä viesti tässäkin. Ja sitten vielä yksi erityiskysymys, tarkistus 59, joka liittyy lähinnä Romaniaan. Romania raporttien mukaisesti haluaa ostaa 12 taistelukonetta. Kyseitä ollut mikään tarjouskilpailu. Siellä ei katsottu eh, muita tarjouksia, ei ruotsalaista tarjousta. Eh, ja meidän mielestämme tässä loukataan asetusta 2009-81 EU. Ja tämä strategisesti heikentää EUn eh, puolustusteollisuutta tässä valiokunnassa voisimme antaa selkeän viestin, kuten 59 tarkistuksessa äh, sanotaan äh, enemminkin vielä niin, Bulgaria, äh, Kroatia, Tsekin tasavalta, Slovakia, jos ne miettivät samantyyppisiä kauppoja, joten kehottaisin kollegoja tarkastelemaan tätä asiaa. Ja täällä on vielä toinenkin kohta, jossa herra Galler voisi tarkastella sitä, että Euroopan puolustustutkimusta ja puolustusvirastoa pitäisi rahoittaa budjetista ja voisimme vakuuttaa jäsenvaltioita – tehokkaasta varojen käytöstä ajatellen puolustus- ja turvallisuusrahoitusta. Meidän pitäisi painostaa tässä asiassa jäsenvaltioita, ja jos nyt aloit, avaamme tässä eh, rajoitetun mm, tutkimusbudjetin, se on nyt jo tällä hetkellä liian rajattu. Jos me avaamme tämän nyt ajatellen eh, lisää eh, turvallisuus- ja puolustustutkimusta silloin. Minä olen todellakin eri mieltä kuin strategiassa. Minä tiedän, että tämä tulee esiin muuallakin, mutta edelleen sanon tätä. Kiitoksia Rouva Koppa Semken puolesta. I wanted to Kiitos. Halusin onnitella Michael Galleria tästä mietinnöstä. Minä en ole varjoesittelijä, mutta olen seurannut STn koordinaattorina aiheita tarkkaan. Näissä kahdessa mietinnössä parlamentin viesti tulee selkeästi esille. Ne täydentävät toinen toisiaan, kattavat eri aspekteja. Ja marraskuun täysistunto todennäköisesti toivottavasti äänestää näistä aiheista. toivon, että todellakin viesti neuvoston on vahva. Kiitos yhteistyöstä koko prosessin aikana näiden kahden mietinnön osalta. Kiitoksia. Rova Silvia Heinz Huberin piti olla täällä komissiosta. Olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. I'm, I'm also very, very brief. Kiitoksia ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Yleisesti ottaen komissio on tyytyväinen tähän mietintöön. Oikeastaan haluaisin korostaa sitä, mitä kollega Koppa totesi. Me olemme tyytyväisiä tekstiin siinä viitataan konkreettisiin kysymyksiin, jotka löytyvät myöskin komission tiedonannosta, joten siinä mielessä olemme tyytyväisiä tähän asian tilaan. Kiitokset parlamentin tuesta sen suhteen, mitä komissio omassa tiedonannossaan ajaa takaa. Siinä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Herra Galler, onko teillä jotain huomattavaa? Uh, the article... Ihan lyhyesti tarkistuksen 59 koskien F-16 hävittäjäkauppoihin. Kyllä minä tämän huomioin. Ja sitten tämä ohjelman luonne. Sopimuksessa 173 artiklassa mainitaan muistaakseni tästä ja tässä viitataan myöskin siihen, että myös tutkimuksella parannetaan muita politiikkoja. Eli tutkimus on yksi perustamissopimuksesta löytyvä asia, joka vaikuttaa muihin politiikan aloihin. Ja uskoakseni tästä syystä voimme huomioida myöskin tämän ulottuvuuden Eli ei puhuta vain ainoastaan siviilikäytöstä. Ja että unionin budjetista henkilöstö rahoitetaan. Ehkäpä tämä on ikään kuin apu niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole niin olleet niin halukkaita rahoittamaan edää jotain muuta kautta kuin unionin budjetin kautta. So. Muita puheenvuoropyyntöjä ei, joten kiitoksia ja pyytäisin vielä herra Galleria. Hän on hyvin kiireinen tänään, niin kuin tavallisestikin. Hän voisi puhua seuraavasta lausuntoluonnoksesta, avaruusvalvonnan ja seurannan tukiohjelmasta. Olkaapa hyvä. Very much, um, Kyllä, kiitoksia oikein paljon. Niin, tämä lausunto liittyy lainsäädäntöehdotukseen. Eli tällä tar- yritetään tehdä tarkistuksia lainsäädäntöehdotukseen ja ITREN kannalta tärkeintä on se, että viitataan avaruusvalvonta- ja seurata ohjelmaan siten, että huomioidaan ulko- ja turvallisuuskysymykset ja että meillä olisi juridinen pohja kansainväliselle yhteistyölle. Haluamme selkeästi sanoa, että nämä palvelut ovat siviili- ja sotilasluontoisia, eli nämä ovat ne neljä keskeisintä periaatetta – ja yhteen tarkistukseen liittyen toteaisin, että muotoillaan asia hiukan toisin, jotta se kuvastaisi tilannetta paremmin. Eli tarkistus 17. Komissio sanoo, että sst meidän omistajuus ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi tai tietojen käsittelyvalmiudet, täällä pitäisi sanoa SST-tunnistimien tai SST-tietojen käsittelyvalmiuksin omistajuus ja riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi. Tämä olisi se korrekti muotoilu. Muilta osin tässä ei mielestäni ole mitään hirveän ongelmallista tarjolla. Kiitos. Haluaako joku kommentoida? niin varjo esittelijänä SDstä äh, tässä aiheessa minä äh, tuen herra Galleria. Ja jos nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, ei vaan olkaapa hyvä. Don't want to comment, but since... En halua kommentoida, mutta koska olen Itressä ja koordinoin siellä asiaa, niin viittaus siviili- ja sotilasluonteeseen on minusta tärkeä. Nykyisessä Itren luonnoksessa viitataan vain siviilipuoleen. Tämä, jos jätetään ideologiakin sikseen, niin äh, ei ole oikeastaan loogista, koska on laitteita, jotka ovat sekä siviilipuolen käytössä että sotilaspuolen käytössä, ja tätä yhteistyötä pitäisi tehostaa. Haluaisin pyytää, että kollegat, jotka ovat teollisuusvaliokunnassa, auttaisivat viemään tätä ajatusta eteenpäin. Muutoin ITREN luonnoksessa ei juurikaan ole järkeä. Please. Kiitoksia herra Butikofer. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä olen ähm, rouva Kurumberin paikalla, hän on varjoesittelijä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi lähteä tässä epäideologisesta lähtökohdasta mutta tulemme aivan päinvastaiseen johtopäätökseen ja tässä suhteessa minä yritän oppia siitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa, jos nyt katsotaan, mitä he tekevät tässä kysymyksessä, koska kyseessä on ei-sotilaallinen asia, niin siviilipuoli ottaa vastuut itselleen, eli tämä menee aivan toiseen suuntaan päinvastaiseen suuntaan SSTssä. Enkä ole niinkään varma siitä, että meidän pitäisi toistaa heidän alkuperäistä toimintaansa. Ja sitten muutaman vuoden päästä menisimme siihen tilanteeseen, jonka he ovat jo meille osoittaneet. Minun mielestäni tämä ei ole sotilallinen kysymys ja siitä syystä EUn puolustusviraston ei pitäisi olla mukana kun tässä pitäisi olla mukana Euroopan avaruusvirasto hoitelemassa tätä. Kiitoksia. Tässä siis ristiriitainen kysymys. Herra Gaaler, olkaa hyvä. Ehkäpä ensin Eiler ja minä sitten lopuksi. Ajatus ei ole siitä, että kysymys ikään kuin militarisoitaisiin. Silloin kun me puhumme sotilasatelliittien romusta, niin sehän on yksi päähaasteista tällä alalla. Siviilipuolella ei ole päätetty tuhota satelliitteja äh, raketeilla vain sen takia, että havaittaisiin, miten tämä käytännössä toimii. Näin venäläiset ja amerikkalaiset ovat toimineet. Järjestelmän ei pitäisi palvella äh, sotilaallisia tarkoitusperiä, mutta täytyy huomioida kuitenkin tämä sotilaallinen ulottuvuus, koska muuten järjestelmässä ei ole minkälaista järkeä. Ei varmaankaan voida jättää huomiota romua, jotta jotka ovat peräisin entisistä sotilasatelliiteista. Tämähän on yksi pääongelmista. Suuri yleisö ei yleensä saa tietoa näistä kysymyksistä. Meidän pitäisi pitää ideologia tästä asiasta poissa ja löytää sellaista ratkaisua, joka todella vastaa käytännön ongelmiin. Ajatuksena ei ole militarisoida kysymystä, mutta järjestelmässä ei ole hyötyä järkeä, jos näitä tietoja ei yhdistellä. Mr. Gala. Onko muita kommentteja, herra Gala? Sama situaatio. Niin. Se, että täällä saksalaiset vaan puhuvat englantia, niin minä pistän pisteen sille episodille. No oikeastaan kaikki tuli jo sanottua, mutta uskonpa, että tai asia menee niin, että siviilipuolihan vastaa tämän operaation toteuttamisesta – jos katsotaan tätä käytännön toteutusta, jos taivaalla tai avaruudessa pyörii näitä vanhoja satelliitteja, niin enhän minä niitä voi luokitella siviili- tai sotilaskäytössä olleisiin. Ne pitää joka tapauksessa sieltä saada pois. Tässä tarkoituksena ei ole toteuttaa sotilaallisia toimia. Tietenkin sotilashenkilöstö sanoo, että kiitokset kun veitte omat romumme sieltä pois. Näin käytännönläheisesti tätä asiaa täytyy käsitellä. Ilmeisesti sotajoukot eivät kykene poistamaan näitä satelliitteja taivaalta, joten siviilipuoli joutuu sen hoitamaan, mutta on niistä ollut myöskin tällainen sotilaallinen hyöty. Niin näinkin, että tämä keskustelu kolmen saksalaisen edustajan kesken tulee venymään ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Enhän minä sanonut, että tämä olisi joku tällainen sotilaallinen ulottuvuus, joten turha teidän tässä on puolustautua. Yritin vain perustella tätä käytännönläheistä lähestymistapaa, ja se mitä sanoitte pitää paikkansa. Kyse on romun poistamisesta. Tämä romu leijailee tuolla, ja niistä on haittaa tietyille satelliiteille. Kyse ei ole mistään sotilaallisesta operaatiosta, vaan siviililuonteisesta toiminnasta – se, että jotain tietoja tarvitaan romun poistamisessa on ihan ok, mutta kyse on yhtä lailla siviilitehtävästä kuin jätehuollosta maan kamaralla. Riippumatta siitä, kuka nämä jätteet on tuottanut, siitä on vain kyse. Tämän halusin täällä myöskin mainittavan. Ja nyt en ymmärrä, että miksi EDAlla pitäisi olla keskeinen rooli. Minun mielestäni EDAlla ei ole minkäänlaista toimivaltuutta tällä saralla. Onko asia nyt selvä vai pitääkö tätä keskustelua vielä jatkaa? Siis ei nyt. No ei nyt. Hyvä on. Ah. Also drei deutsche Abgeordneten haben erfolgreich diskutiert. Saks, kolme saksalaista ovat keskustelleet menestyksekkäästi tästä asiasta. Paljon kiitoksia ja voi päättää kokouksen tähän. And the next, next meeting. Seuraava kokous pidetäänkin 5. päivä marraskuuta 9.30. Kiitos.